Alors c'est comme au théâtre, mais j'ai pas, si, j'ai pas tapé trois coups seulement. No niin, tämä on niin kuin teatterissa. Täällä kolmea kutsutaan kuitenkaan tullut, vaan vain yksi kerta. Toivotan kaikki tervetulleeksi. Tervetuloa kaikille, varsinkin teille, komission jäsen. On ilahduttava, että olette täällä keskuudessamme. Muistuttaisin siitä, että tämä kokous lähetetään internettiin ja meitä filmataan, mutta koska me olemme näin mukavia henkilöitä, niin ei tässä mitään huolenaihetta ole. Aloitamme esitysistä hyväksymisestä. Olette saaneet siitä luonnoksen itselle. Onko teillä mitään muutospyyntöjä tai vastalauseita? Ei näytä olevan. Näin ollen esityslista on hyväksytty sellaisenaan. No sitten pöytäkirjasta. Muutokset siihen. Pöytäkirja 23.24.6. Muutokset tulee ilmoittaa sihteeristölle ennen huomista keskipäivää. Kirjoittakaapa se ylös, jos haluatte muutoksia tehdä. Ja nyt on turha odotella sen kuumempia Tiedän, että komission jäsenellä on kovasti kiireitä ja työtä, kun parlamentti varsinkin painostaa kovasti komissiota. Niin äh, komission jäsen Algirdas Schemeta. Toivotan teidät uudelleen tervetulleeksi, koska tulette tänne esittelemään meille tekstin, joka koskee lainsäädännön, Yhdysvaltain lainsäädännön vaikutuksesta, jossa siis on se sataprosenttinen läpivalaistus. 12.6. piti tämä esitys jo alun perin pitää, mutta koska mm, aikataulut eivät sopineet yhtenä, niin onnistuttu tekemään ja olemme ilahtaneet siitä, että nyt on siihen tilaisuus. Haluaisin toivottaa myös tervetulleeksi liikenne- ja matkailuvaliokunnan jäsenet, jos heitä täällä on, ja kansainvälinen tur- ja Yhdysvaltojen valtuuskunnan jäsenet. Heidät on kutsuttu tänne paikan päälle, koska kysymys on sataprosenttisesta läpivalaisusta, joka koskee tulliliittoa, tarkastustoimintaa ja petosten torjuntaa. En aio sen kummemmin itse puhua tästä aiheesta, koska tunnen sen alueen erittäin huonosti, mutta annan siitä syystä puheenvuoron suoraan komission jäsen Shemetalle. Olkaa hyvä. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon tästä näistä sanoista. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Kiitos, että sain tulla puhumaan tälle valiokunnalle ja päivittää näin teidän tietojen USAn lainsäädännöstä, joka koskee 100 prosenttista läpivalaisua, joka koskisi USAn meneviin, meneviä merikontteja. Olen tyytyväinen parlamentin jäsenten panostukseen tässä keskustelussa. Käytän tämän mahdollisen myös hyväkseni, jotta voisin esitellä tämänhetkisiä toimiamme ja selittää lähestymistapaamme toimitusketjun turvallisuuteen. Nämä ovat teknisiä asioita ja niinpä yritänkin kovasti pitää yllä teidän huomiotanne. ehkä olettekin nähneet jonkinlaisia, jonkinlaisia tähän liittyviä trillereitä ja voitte asettua äm, tulliviranomaisen asemaan, joka suojelee kansallista turvallisuutta. Maailmanlaajuisen toimitusketjun suojeleminen on suuri EU-prioriteetti ja tärkeä aihe myös EUn ja USAn suhteissa. Tässä on paljon pelissä. EU ja USA ovat niillä on suurin kahdenkeskinen kauppa, joka kattaa noin 31 prosenttia maailmankaupasta. Viime vuonna EU ja USA vaihtoivat noin 360 miljardin euron arvosta tavaroita. Kaupan esteet transatlanttisessa kaupassa voisivat olla tuhoisia molemmille näille talouksille. Mielestämme USAn lainsäädäntö, joka otettiin käyttöön elokuussa 2007, joka vaatii, että heinäkuuhun 2012 mennessä 100 prosenttia USA menevistä merikonteista pitäisi läpivalaista ulkomaisilla, sata, ulkomaisissa satamissa. Ja ää, tämä olisi todellakin kaupan este. Vuodesta 2007 asti Euroopan komissio on ollut johtoasemassa määrittelemässä kansainvälisen asem, kannan tähän sataprosenttiseen läpivalaisuun ja on kertonut EUn jäsenvaltioiden satamanpitäjien ja elinkeinoelämän huolista tämän suhteen. Huhtikuussa 2008 teimme alustavan vaikutusten arvioinnin sataprosenttisesta läpivalaisusta. Tämä lähetettiin USAan tulli- ja rajavalvontalaitokseen ja se sisällytettiin myös USAn sisäisen turvallisuuden ministeriön raporttiin USAn kongressille kesäkuussa 2008. Perustellakseen kantaansa komissio on tehnyt tutkimuksia sataprosenttisen läpivalaisun vaikutuksista tulleihin meriliikenteeseen ja kauppaan. Komission työasiakirja annettiin helmikuussa 2010 ja siinä tehdään yhteenveto näistä tutkimuksista. Tutkimukset vahvistavat, että läpivalaisuvaatimukset olisivat suuri taloudellinen taakka EUlle. Tässä vain muutamia lukuja. Investointi, jota tarvittaisiin, jotta EUn satamat vastaisivat USAn lainsäädäntöä, olisi noin 430 miljoonaa euroa. Ekstra ähm, tai lisä toimintakulut olisivat noin 200 miljoonaa vuodessa ja tarvittaisiin noin 2200 ähm, henkilöä lisähenkilökuntaa. Kontin lähettäminen EU-sta USAan olisi noin 10 prosenttia kalliimpaa. EUn satamat, jotka eivät pystyisi täyttämään USAn lainsäädännön vaatimuksia, menettäisivät markkinaosuuksia ja tämä aiheuttaisi ruuhkaa muissa satamissa. Sataprosenttinen läpivalaisu saattaisi johtaa vuosittaiseen vaurauden menetykseen, joka olisi jopa 10 miljardia euroa e- EUlle ja USAlle yhteensä. Jos kaikki maat maailmanlaajuisesti ottaisivat käyttöön sataprosenttisen läpivalaisun politiikan, ennustettu, ennustetut kulut koko maailmassa olisivat noin 150, mil, 150 miljardia euroa vuosittain. Meidän analyysimme on myös tunnistanut selkeitä teknisiä argumentteja tätä sataprosenttisen läpivalaisun konseptia vastaan. Se ei nimittäin estä biologisia tai kemiallisia uhkia. Se ei estä sitä, että rahtia voitaisiin peukaloida läpivalaisun jälkeen. Se keskittyy vain yhteen kuljetusmuotoon, kun tarvittaisiin ratkaisuja kaikille kuljetusmuodoille. Nykyteknologia ei vastaa sataprosenttisen läpivalaisun vaatimuksia. Esimerkiksi jälleenlaivattujen konttien sata, ö, systemaattinen läpivalaisu olisi hyvin vaikea järjestää. Kaikki nämä argumentit näyttävät, että jos tätä sovellettaisiin Euroopassa, sataprosenttinen läpivalaisu siirtäisi EUn resursseja pois EUn turvallisuustavoitteista ja prioriteete- prioriteeteista. Tämä on se syy, miksi emme voi harkita tämän sataprosenttisen läpivalaisun käyttöönottamista EUn satamissa. Komissio on vakuuttunut, että lähestymistapa, joka perustuu riskinhallintaan ja kansainväliseen yhteistyöhön, on kaikista tehokkain tapa vahvistaa toimitusketjun turvallisuutta – Kuvailen nyt lyhyesti tätä monitasoista lähestymistapaa. Ensinnäkin jokaiselle lähetykselle, jotka lähtevät tai tulevat, pitäisi kerätä olennaisia tietoja. Tämä, tätä sovelletaan kaikkiin lähetyksiin, jotka ylittävät EUn rajat, ei pelkästään siis kontteihin, ja sitä sovelletaan kaikkiin kuljetusmuotoihin. Tätä tarkoitusta varten me pyydämme kauppiaita antamaan tulleille tietoja tavaroista ennen kuin ne tulevat EU-hun. Tämän vaatimuksen käyttöönottaminen, joka, josta puhutaan niin sanotussa turvallisuutta koskevassa tarkistuksessa tullikoodeksissa, on meneillään nyt ja se saadaan loppuun tämän vuoden men, loppuun mennessä. Tämän mallin mukaan voidaan, äh, tullessa voidaan tarkistaa kaikki lähetykset ja voidaan tunnistaa riskipitoiset lähetykset. Toinen taso on sertifiointi ja luotettavien toimijoiden tunnistaminen. Tämä on perustana sille, että me olemme tehneet meidän auktorisoidun taloudellisen toimien ohjelman, AEO-ohjelman. Olen tyytyväinen, että kolmen vuoden jälkeen AEO-ohjelman e jälkeen tämä ohjelma on hyvin suuri menestys. Siinä on yli 500, 5500 EUn yritystä mukana. Kolmas taso on modernin teknologian käyttö, joka mahdollistaa sen, että tullit nopeasti tutkimat, tutkivat äm, kauppavirtoja ja tässä käytetään monia erilaisia havainnointi- ja säteilyn mittauslaitteita. Moderni teknologia voi auttaa parantamaan rahdin ja konttien turvallisuutta koko kuljetus, äh, kuljetuskaaressa, eli kun ne sinne, sinetöidään, kun niitä seurataan, kun niitä äh, läpivalaistaan. Komissio on tehnyt monia kokeiluhankkeita, jotka perustuvat ähm, elektronisiin sinetteihin, smartbox-teknologiaan tai tiedonvaihtoon esimerkiksi Kiinan kanssa. Tällaiset projektit voivat parantaa turvallisuutta maailmanlaajuisesti. Viimeinen taso on kansainvälinen yhteistyö. Meidän pitää tehdä yhteistyötä kansainvälisten kauppakumppaneiden kanssa, jotta voimme tunnistaa riskit. Meidän pitää kerätä tiedustelutietoja paremmin ja jakaa tietoja tulliviranomaisten välillä, jotta riskinhallinta parantuu joka puolella. Tärkeä osa kansainvälistä yhteistyötä on kansainvälisten välineiden ja avoimen standardien käyttö, esimerkiksi SAFE-standardien käyttö maailman tullijärjestöstä – Nämä voivat varmistaa ennustettavuuden ja näin voimme välttää lisäkuluja ja lisätaakkaa. Ja viimeiseksi sitten tietysti meidän pitäisi saada aikaisin vastavuorainen turvallisuusstandardien tunnustaminen ja kauppaohjelmien tunnustaminen jotta voimme parantaa turvallisuutta ja helpottaa kauppaa samanaikaisesti. Me, meillä on jo vastavuoroisen tunnustamisen sopimuksia Sveitsin ja Norjan kanssa ja olemme tehneet AEO-sopimuksen myös Japanin kanssa. Me keskustelemme tällä hetkellä myös USA ja Kiinan kanssa ja Kiinan kanssa voimme luultavasti seuraavina kuukausina päästä asiassa selkeästi eteenpäin. EUn Yhteistyö USAn kanssa erityisesti toimitusketjun turvallisuuden suhteen on suuri prioriteetti. Olemme keskustelleet komission ja USAn raja- ja tulliturvallisuuden viraston kanssa ja meidän pitäisi saada aikaiseksi sopimus vastavuoroisesta tunnustamisesta USAn CTPAT ja EUn AEO-ohjelmien suhteen. Tällainen sopimus olisi suuri saavutus elinkeinoelämälle ja sitä tarvittaisiin näinä vaikeina taloudellisina aikoina ja se myös lisäisi turvallisuutta Atlantin molemmilla puolilla. Tänään tänään tämä USA-lainsäädännön mukainen 100 prosenttisen läpivalaisun vaatimus on edelleen voimassa sisäisen turvallisuuden ministeri Rova Napolitano sanoi viime joulukuussa, että, että tätä läpivalaisuvaatimusta saatettaisiin lykätä vuoden 2012 deadlinein jälki, jälkeen. Hän sanoi myös, että hallinto eh, mieluummin ottaisi käyttöön riskipohjaisen eh, lähestymistavan. Tällä hetkellä valkoisessa talossa tarkistetaan toimitusketjun turvallisuutta koskevaa politiikkaa ja me seuraamme tätä prosessia tarkasti. Tällä välin USAn kongressissa on käsitelty tämän läpivalaisuvaatimuksen tulevaisuutta ja sitä, miten toimitusketjun turvallisuus voidaan taata. Kaksi ehdotusta on annettu ja äm, lakiehdotuksia on tehty viime viikoina USAn senaatissa. Yksi lakiehdotus muuttaisi läpivalaisuvaatimuksia niin, että, että tehtäisiin äm, joko säteilymittausta tai, ähm, tai läpivalaisua, eli ei kumpaakin niin kuin nykylainsäädännössä. Ja ähm, myös määräaikaa lykättäisiin vuoteen 2015. Toinen laki taas korvaisi 100-prosenttisen läpävalaisun riskipohjaisella ohjelmalla. Tähän kuuluisi CTPAT-kauppaohjelma ja CSI-hanke, jossa USAn tulliviranomaiset lähetetään 58 ulkomaiseen satamaan. Ja tässä tehdään riskianalyysejä, joissa käytetään niin sanottuja 10 plus 2 tietovaatimuksia. Kaikki nämä välineet on jo käytössä ja näillä voitaisiin tehdä niin sanottu sataprosenttinen tarkistaminen. Huomatkaa, että tämä on juuri meidänkin EUn lähestymistavan mukaista. Tietysti tällaisen lainsäädännön hyväksyminen vaatisi siis sekä senaatin että kongressin hyväksynnän edustajien huoneessa, jossa tuki sataprosenttiselle läpivalaisulle on ollut vahvaa. Ei, siellä ei ole käsitelty vielä tällaisia lakiehdotuksia. Useat demokraattien johtajat kirjoittivat sisäisen turvallisuuden ministerille ja kertoivat huolestaan tässä asiassa etenemisessä. Kun on tietysti vaikea ennakoida tuloksia tällaisessa demokraattisessa prosessissa, toivon, että marraskuun vaalien jälkeen meillä on mahdollisuus vuonna 2011 tarkistaa tätä läpivalaisulainsäädäntöä vielä uudelleen. Hyvät naiset ja herrat, EUn lähestymistapa sataprosenttiseen läpivalaisuun on saanut tukea eurooppalaisilta yrityksiltä, sataman ylläpitäjiltä ja jäsenvaltioilta. Myös maailmanlaajuisesti olemme saaneet tukea myös äh, tullijärjestöltä. Komissio on jatkuvasti yhteydessä USAn hallitukseen, jotta voimme puhua huolenaiheestamme ja lisätä ja puhua vaihtoehdoista turvallisuuden lisäämisessä – Transatlanttinen talousneuvosto TEC on ollut myös tärkeä foorumi tässä suhteessa. Seuraavassa TEC-komitean kokouksessa voimme jatkaa keskustelua, ja tämä kokous tapahtuu luultavasti se, ä, muutaman kuukauden päästä Washingtonissa. Parlamentilla on ollut tärkeä osa tässä keskustelussa päätöslausemilla ja tietysti myös kontakteilla USAn kongressin suuntaan sekä myös transatlanttisen dialogin puitteissa. Nämä, tämä panostus on ollut tärkeää. Se on lisännyt tietoisuutta kongressissa sataprosenttisen läpivalaisun seurauksista ja on, äm, on auttanut puhumaan näistä vaihtoehdoista. Meidän pitää tietysti olla edelleen tarkkana ja yrittää muuttaa tätä lainsäädäntöä. Teidän panostuksenne USAn kongressin suuntaan on hyvin arvostettua ja voin taata teille, että me pidämme teidät ajan tasalla kaikista kehityksistä. Kiitos paljon teidän huomiostanne tästä aiheeni teknisestä luonteesta huolimatta. Odotan innolla keskustelua. Kiitos. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä todella kattavasta esityksestä. Ja on selvää, että vaikka tämä kyseessä on hyvin tekninenkin asia, se on myös poliittinen kysymys, koska Yhdysvaltojen kanssa käytävä vuoropuhelu on tärkeä silloin, kun kysymys on kriisihallinnasta, jonka avulla voidaan parantaa turvallisuutta, on erittäin tärkeä asia kummallekin mantereelle ja oikeastaan koko maailmalle. Nyt annan koordinaattorille puheenvuoron. Teillä on varmasti kysyttävää. Schwabs ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission ja sen kiitoksia aluksi siitä, että olemme todella käsitelleet tätä aihetta näin äh, tiivisti ja te olette ottaneet tämän myös käsittelyyn. Niin tässä on nyt sanottu, että emme tue tai edes teknisesti olisi mahdollista tehdä tällaista sataprosenttista läpivalaisua. valaisua ja se todella vaikuttaisi transatlanttiseen kauppaan todella laajasti. Minun mielestäni meidän täytyisi todella tehdä kaikkemme, jotta tämä kongressin päätös voitaisiin kumota. Te voitte vaikuttaa tässä paljonkin ja toiseksi haluaisin viitata siihen, että tämä on myös esimerkki siitä, että meidän valiokuntaamme vaikuttavat nämä uudet transatlanttisen kaupan suhteet entistä enemmän ja siksi meidän tulisikin ottaa todella tämä näkökulma huomioon. Ja jos sallitte, niin kolmanneksi haluaisin puhua tässä nyt vielä varainsiirtoverosta. Se voidaan liittää laajallisesti myös tähän asiakokonaisuuteen. Ja imkavaliokunnan jäsenenä haluaisin kysyä, voisitteko lyhyesti sanoa miksi uskotte, että jonkinlainen vähäinenkin vero ei rajoittaisi finanssikeinottelua? Monsieur le commissaire, si vous le voulez bien, on peut prendre deux ou trois questions. Et... Hyvä komissaari, jos otatte kun Pari-kolme kysymystä sitten voitte niin vastata. Sitten Len Gebhardt ei ole paikalla. Evelyn Gebhardt ei ole paikalla, anteeksi, joten annan puheenvuoron kolmannelle koordinaattorille. for Evelyn, <laughs> men øh, det går nok. Øhm, også øh, tak til dig, herr kommissær, øh, for et, et Kiitoksia, hyvä komissiojäsen. Kiitoksia tästä aivan erinomaisesta E, e, erinomaista esityksestä, koska kyseessä on asia, joka mm, meitä koskee, ettekö kuule minua? Niin, olen samaa mieltä teidän kanssa, hyvä puheenjohtaja ja hyvä komission jäsen. Kyseessä on hyvin tekninen kysymys, mutta se on myös poliittinen, sillä sillä on vaikutuksensa Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisiin suhteisiin? Jos siis tähän sataprosenttiseen läpivalaisuun päästään. Hyvä komission jäsen, selvititte meille niitä syitä, miksi meidän täytyy löytää toisia ratkaisuja, sillä toisia ratkaisuja on myös ja vaihtoehto on olemassa. toivon siis, että me saamme näitä muutoksia aikaiseksi. Uskoisin kuitenkin, että enemmistö vastapuolella on sataprosenttisen läpivalaisun puolella. Näin ollen toivon, että Yhdysvaltojen valtuuskunta Euroopan parlamentissa pyrkii vaikuttamaan asiaan. Mutta Euroopan komission täytyy myöskin tietää, että Yhdysvaltain kongressin täytyy nimenomaan vaihtaa mielipidettään. Olemme seuranneet eh, tuota poliittista tilannetta kongressissa, mutta sen lisäksi eikö meillä ole mahdollisuutta välittää selkeää viestiä Yhdysvalloille? Kysymyksähän ei ole nimittäin pelkästään Eurooppa, vaan myös muut maailman osat, jotka ottavat asiaan kantaa ja ovat tilanteesta huolissaan. Kyllä meidän täytyy työskennellä yhteistyössä, sillä meillähän on myös kauppasuhteita muualle maailmaan. Ja näin ollen tiedustelenkin sitä, mitä voimme tehdä, jos haluamme vaikuttaa näihin kysymyksiin ja haluamme, että se asia menee eteenpäin kongressissa. Millä tavalla voimme pysäyttää Yhdysvaltojen toiminnan? Monsieur le commissaire, je vais vous donner la parole pour répondre aux deux premiers. Niin, annan teille nyt hyvä komissio sen puheenvuoro, että voitte vastata näille kahdelle ensimmäiselle koordinaattorille. Uh, thank you very much for... Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen todellakin samaa mieltä, vaikka tämä aihe näyttää tekniseltä ja tietysti Ähm, puhutaan myös tullien tasolla teknisistä ratkaisusta, mutta kun katsomme tätä laajemmasta näkökulmasta, tämä on todellakin poliittinen aihe. Pitää ottaa huomioon kaupan määrä USA ja EUn välillä. Tällainen rajoitus olisi, sillä olisi tuhoisia vaikutuksia näille suhteille. Meidän pitää tarttua kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voimme vakuuttaa USA siitä, että heidän lähestymistapansa ei ole paras mahdollinen. Kysymyksenne oli, mitä voimme tehdä, mitä tulee komission. Me äm, käytämme kaikkia näkökulmia tässä, jotta voimme vakuuttaa USA siitä tarpeesta, että pitää todellakin käyttää monitasoista riskinhallintaa sataprosenttisen läpävalaisun sijasta. Ja tietysti maailman tullijärjestö on yksi näistä foorumeista. On itse asiassa sopimus USAn tulliviranomaisten kanssa siitä, että, että tämä lähestymistapa ei ole paras. Mutta tietysti tätä aihetta käsitellään kongressissa ja monet kongressin jäsenet kannattavat edelleen tätä sataprosenttista läpivalaisua. Meidän puoleltamme komission puolelta me käytämme seuraavaa TEC-komitean tapaamista, jotta voimme todellakin vakuuttaa USAn kongressi tämän kokouksen puitteissa lähestymistavastamme. Tietysti on hyvin hyödyllistä, että meillä on tällaista myös parlamentaarista vuoropuhelua. Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli. Olemme valmiita antamaan kaikki tarvittavat tiedot ja argumentit, jotta voimme syvällisesti keskustella kongressin jäsenten kanssa. Kun yhdistämme voimamme, me komissio ja parlamentti, me voimme vakuuttaa USA siitä, ettei jatkettaisi tällaista lainsäädäntöä. Toinen, tämä toinen kysymys koski toista salkkuni aihetta, eli ei tulliasioita, vaan tätä varainsiirtoveroa. Olette varmasti tietoisia siitä, että 7. syyskuuta oli ECOFIN kokous, jossa keskustelimme tästä aiheesta. Varmasti tiedätte myös tästä analyysistä, jonka komissio on tehnyt. Meidän aikomuksemme oli esitellä tämä aihe hyvin objektiivisesti. Meillä ei ole mitään tiettyä asennetta yhtä verotyyppiä ähm, kohtaan, ähm, esimerkiksi rahoitustapahtumavero kohtaan. Mutta voin taata, että kaikki positiiviset ja negatiiviset vaikutukset arvioidaan hyvin tarkasti jotta voimme EU-tasolla olla samaa mieltä siitä, että positiiviset vaikutukset ovat suuremmat kuin negatiiviset. Muuten, jos negatiiviset seuraukset haittaisivat rahoitusalan toimintaa tai esimerkiksi luotonantoa yrityksille tai kansalaisille, silloin meidän pitäisi ottaa se tietysti huomioon. Keskustelua siis jatketaan. Me keskustelemme tästä aiheesta seuraavassa epävirallisessa ECOFIN kokouksessa. Me myös valmistelemme tiedonantoa rahoitusalan verotuksesta. Tämä tiedonanto annetaan lokakuussa. Tämä prosessi on siis käynnissä, enkä halua nyt etukäteen ennako, ennakoida tuloksia näistä keskusteluista. Kiitos. Niin, ja nyt annan puheenvuoro seuraavalle, joka puhuu romania Busoille ja sen jälkeen Doyle. sunteți astăzi aici. Kiitos. Această prezentare. E o importantă, nu numai... Kyseessä on hyvin tärkeä kysymys. Ei pelkästään sen takia, että kyseessä on hyvin arkaluontoinen kysymys suhteessa strategiseen kumppaniimme Yhdysvaltoihin, vaan <clears throat> tämä on tärkeä asia myös siitä syystä, että meillä on käsillä talouskriisi. Ja se, että Euroopan satamat nyt sitten valmistetaan sataprosenttiseen läpivalaisuun, on minusta aivan tarpeeton taakka eurooppalaiselle taloudelle, ei pelkästään niiden investointien vuoksi, joita täytyy tehdä, vaan myös siitä syystä, että meillä syntyy lisää operationaalisia kustannuksia. Meidän täytyy selkeästi ensin kartoittaa nämä kustannukset ja Vaikka meillä olisikin sataprosenttisen varma menetelmä käytössä, niin saattaa tietysti olla, että me halua siltikään näitä uhrauksia tehdä. Tehän otitte myös et, esille sen, miten näiden konttien läpivalaisun rajoitukset muodostuvat. Kysymykseni on seuraava. Kun kyseessä on kuitenkin Yhdysvalloille hyvin arkaluontoinen kysymys, ja äskettäin olemme viettäneet erittäin onnettoman Yhdysvaltain historian ja ihmiskunnan historian tapahtuman vuosipäivää, niin meidän täytyy katsoa kansainvälistä turvallisuutta ja täytyy pyrkiä vakuuttamaan Yhdysvaltain senaatille ja kongressille yhdessä muiden maailmanlaajuisten kumppaniemme kanssa se, että, ja viittaan tässä siis Kiinaan, Japaniin, Intiaan ja muihin valtioihin, joilla on tärkeät kauppasuhteet Yhdysvaltoihin. Olette todennut, että olette jo käynyt keskusteluja näiden tärkeiden kolmansien maiden kanssa. Voisitteko kertoa siitä, millä tavalla voitte koordinoida kantamme näiden kolmansien maiden kantoihin? Kiitoksia. Heidi Rulle. Heidi Rylle seuraavana. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä näistä tiedoista. Saimmekin jo tietoja tästä tekstistä ja puheesta aikaisemmin. Tämä aihe herättää paljon huolenaihetta. Täällä on kysytty jo paljon kysymyksiä, mutta haluaisin kysyä vielä, missä näette, että me voisimme tukea teitä, kuinka neuvosto tukee teitä ja sitten ehkä vielä pieni sivupolku tästä varansiirtoverosta. Sekään ei ole mikään pelkästään tekninen aihe, vaan teollisuus, joka aiheutti kriisin, tai se taho, joka aiheutti kriisin, sen tulisi myös osallistua oikealla tavalla kustannusten hoitamiseen. Ja tämä on kysymys, jota äänestäjät pohtivat. Ja näin panna sitten komission jäsenille uudestaan puheenvuoro. Yes, thank, thank you very much. Kiitos paljon. Näyttää siltä, että varainsiirtovero on suosittu aihe nykyään. Voin vain toistaa sen, mitä sanoin, kun vastasin herra Schwabin kysymykseen. Me työskentelemme tämän aiheen parissa ja meidän pitää olla kärsivällisiä – me näemme sitten, mitkä työn tulokset ovat. Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että olen objektiivinen, kun arvioin ehdotusten seurauksia. Näin sitten teen parhaan mahdollisen päätöksen tällä alalla tietysti tämä ehdotus pitää ähm, hyväksyä sekä parlamentissa että neuvostossa. Teen siis parhaani, jotta pääsen parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Sitten koordinointi muiden maiden kanssa. Kävin äskettäin Kiinassa – Siellä meillä oli monia keskusteluja suhteistamme Kiinan kanssa ja pääaihe tietysti oli väärennetyt tuotteet. Puhuimme vakavasti tästä asiasta ja pääsimme etenemään tällä alalla. Puhuimme kuitenkin myös sataprosenttisesta läpivalaisusta. Täytyy sanoa, että Kiinan viranomaiset tukevat meidän lähestymistapaamme. Samanlaista tukea saamme monilta muilta suurilta kauppakumppaneiltamme. Eli ei ole erimielisyyttä maailmanlaajuisesti tästä asenteesta tätä sataprosenttista läpivalaisua kohtaan. Se tarkoittaa, että meillä on hyvä mahdollisuus yhdistää voimamme maailmanlaajuisesti, jotta voimme vakuuttaa Yhdysvallat ottamaan käyttöön toisen lähestymistavan, joka tuottaisi itse asiassa parempia tuloksia ilman, että se olisi niin kallis kuin sataprosenttinen läpivalaisu. Voin siis vain toistaa, että mielestäni on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti ja ehkä myös kansalliset parlamentit, kun ne tapaavat USAn kongressin jäseniä, niin että näissä tapaamisissa puhuttaisiin tästä aiheesta. Tietysti meidän pitää puhua tästä aiheesta myös ja käyttää konkreettisia argumentteja meidän strategiamme puolesta, jolla on kansainvälistä kannatusta. Tämä voisi olla perusta keskusteluille USAn kongressin kanssa, kun yritämme siis vakuuttaa heidät siitä, että tämä päätös, joka tehtiin muutama vuosi sitten, että sitä pitäisi siis muuttaa ennen kuin se tulee lopullisesti voimaan. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Ja sitten annan muille imco valiokunnan jäsenille puheenvuoron. Ja uskoakseni sitten vielä näiden puhujen jälkeen olisi mukava kuulla liikennevaliokunnasta edustaja Bradburnia. Ja jos joku muu haluaa vielä puheenvuoron, niin sitten käsi pystyy vain. Catherine, kiitoksia. Kiitoksia siitä, että minulla on mahdollisuus myös käyttää puheenvuoroja. Kiitoksia komission jäsen. Mielestäni kyseessä on hyvin tärkeä kysymys. Ja teidän esityksenne on ollut hyvin selvä. On mielenkiintoista kuulla näistä kustannuksista ja siitä, että turvallisuusetuja juurikaan saavuteta. 100 <clears throat> prosenttinen läpivalaisu, se, että se saattaa olla nyt siellä, kun vaalit ovat Yhdysvalloissa tulossa, niin kongressijäsenille mielenkiintoinen puheenaihe on ihan ymmärrettävää. Mutta haluaisin ottaa esille tämän kysymys, kustannuskysymyksen. Tiedän, että Yhdysvalloissa kaikki kongressin jäsenet eivät varmaankaan sano, että tämä on ehdoton asia, joka tarvitaan. Vai kyllähän se maksaa Yhdysvaltojenkin satamissa sitä täytyy maksaa rahalla, jota voidaan käyttää muihin terrorismin vastaisiin keinoihin. Haluaisin tietää, minkälaisia tilastoja teillä on käytettävissä, joita voitte hyödyntää, kun olette puhunut Yhdysvaltain vastakumppanien kanssa. Puhutte myös koordinoidusta lähestymistavasta. Ja tiedän, että komission puheenjohtaja ilmeisesti on lähiaikoina Yhdysvalloissa. Jos haluamme koordinoidun lähestymistapa, ottaako komission puheenjohtaja tämän asian esille New Yorkissa vastakumppaneidensa kanssa? Tehän tiedätte, että jäsenvaltioiden jäsenet varmaankin ottavat esille tämän kysymyksen silloin, kun kohtaavat Yhdysvaltojen on Kysymys on suurista kustannuksista ja, ja se on erityisen huolestuttavaa. Olin ilahtunut tästä teidän vastavuoroisen tunnustamisen lähestymistavastanne, tänään kun puhutte standardoinnista ja niin edelleen. Ja toivottavasti myös esittelijännekin, esittelijämmekin ottaa huomioon näitä teidän näkökohtianne. Lopuksi kuitenkin puhuitte tullihenkilökunnasta ja se keskustelu, jota kävi viikonloppuna parlamentin jäsenten kanssa Skotlannista, kun puhuimme työpaikkojen menetyksestä julkisella sektorilla ja että siellä on töissä sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät tullissa, niin olen erityisen huolissani siitä, että kun puhutaan turvallisuuden lisäämisestä ja terrorismin torjunnasta, ja julkisten kustannusten vähentämisestä, niin mietin vain, että minkälaisia keskusteluja käytte, jotta voitte varmistautua siitä, että ne henkilöt, jotka työskentelevät tullissa, jotka torjuvat terrorismia, jotka pyrkivät torjumaan myös ihmiskauppaa, millä tavalla voidaan huolehtia siitä, että näiden henkilöiden työpaikat säilyvät? Kiitoksia. Antonio. Eh, obrigado, Presidente. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsen Shemeta siitä, että hän tuli tänään valiokuntamme ja esitteli meille nyt tämän työn ensi tulokset. Tämä kaikki on hyvin hyödyllistä ja myös objektiivista. Tämähän ei ole pelkästään yksittäisten tietojen yhdistämistä, vaan tässä on kyse myös tietynlaisesta aseesta, jolla voidaan puuttua yhden yksipuolisen kauppaan. Tämä on asia, joka on havaittu viime vuosikymmeninä. Tästä ei todella yksipuolisuudesta ei ole hyötyä kenellekään. Tiedämme, että mikään järjestelmä ei ole täydellinen, mutta tästä, tästä järjestelmästä voisi koitua hyödy, hyödyksi se, että voitaisiin saada ehkä uusia työpaikkoja ja teknologisesti ottaa käyttöön erilaisia välineitä, mutta historia, sotilashistoria on osoittanut, että oikeastaan kaikki tällaiset puolustusmekanismit ovat epäonnistuneet. En halua tässä nyt lähteä luettelemaan mitään esimerkkejä, kansallisia esimerkkejä, mutta on todella niin, että tällaiset lähestymistavat ovat aina epäonnistuneet. Ja turva- turvallisuusnäkökulma tai skenaario Yhdysvalloissa No toteutuuko tämä tässä? Voidaan käyttää siis eri teknisiä mahdollisuuksia, mitä tulee marraskuun vaaleihin. Jos Amerikan kongressin enemmistö todella vaatii sitä, että jompakumpa näistä teknisistä metodeista täytyy alkaa käyttää, niin mikä on silloin Euroopan suunnitelma B? Mitä me voimme silloin tehdä? eikä meillä ole mitään muuta käytettävissämme kuin se, että yritämme vakuuttaa Yhdysvaltoja tai yrittää toimia kolmansien maiden kanssa tai tukeutua solidaarisuuteen, painostaa tällä tavoin niin, että pohjoisamerikkalaiset saadaan vakuuttuneeksi meidän kannastamme vai ajattelet, komissio jo tällä hetkellä muita vaihtoehtoja, jotka voisivat olla toimivampia? Totta kai ymmärrän, että jos pohditte näitä kysymyksiä, että voi vielä kaikkia meille nyt paljastaa, mutta olisi hyvä kuulla, että meillä on jonkinlainen suunnitelma B ja katsoa todella, mitä marraskuun vaaleissa tapahtuu. Eli suunnitelma B ei toimisi, jos meillä olisi pelkästään diplomaattisia painostuskeinoja, vaan muitakin keinoja tarvitaan. Haluaisin vastauksen näihin kysymyksiin. Kiitos. Merci Antonio. Décidément, les plans B ont toujours quelques limites. Niin, kiitoksia. Kyllähän varasuunnitelmissa tietysti aina omat rajoituksensa on. Ei ihan oikein sisäisesti tämä kysymys. Edustaja Grossman seuraavana. Esittäkää kysymyksenä lyhyesti, jos voittaisiin, jotta komission jäsenkin voi vielä vastata. Sen jälkeen annan vielä liikennevaliokunnan jäsenille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen tästä esittelystä. Amerikkalaiset puhuvat tästä läpivalaista turvallisuussyistä. Haluaisin kysyä teiltä, mitä mahdollisuuksia yleensäkin on markkinoiden valvomiseen, sillä mehän toteamme keskusteluissa, esimerkiksi meillä ministeriössä on huomattu, että on maita, jotka eri lailla valvovat markkinoita. EU:ssa on tärkeämpikin aiheita, esimerkiksi väärän, väärennetyt tuotteet. Eli kun puhutaan toteutettavuudesta, niin meidänhän pitäisi ottaa käyttöön joukko toimenpiteitä ja kysymykseni komission jäsenelle olisikin siis, mitä on suunnitteilla ensi seuraavina vuosina? Meidän pitäisi puhua hyödyistä. Puhuitte tämän ehdotuksen kuluista, mutta voisin kuvitella, että ta- tarkempi markkinavalvonta hyödyttäisi myös paljon esimerkiksi väärennettyjen tuotteiden valvonta, jos ajatellaan esimerkiksi kiinalaisia leikkikaluja, jotka tulevat eurooppalaisille markkinoille. Siksi haluaisinkin, että mietitään sitä, mitä erilaisia mahdollisuuksia meillä on. Läpivalaisu on yksi mahdollisuus, mutta voitaisiin myös harkita sopimuksia, joissa velvoitetaan täyttämään tietyt vaatimukset. Ehkä voisitte selventää tätä, jotta voisimme tästäkin asiassa täyttää tietyt aukot, jotka on olemassa. Hyvä komissio, sanon teidän puheenvuoron. Uh, thank you very much. Uh, yes, I think that's all the... Kiitos. Eli vastaan näihin kysymyksiin äm, kustannuksista. Kustannuksista USAlle meidän arviomme on, että kustannukset EUlle ja USAlle yhteensä olisivat noin 10 miljardia euroa. Eli tietysti osa näistä kuluista koituu USAlle. Tämä on kallis hanke myös siis Yhdysvalloille itselleen. Kuten tiedämme, hekään eivät ole valmiita ottamaan käyttöön tätä järjestelmää, kun otetaan huomioon myös tämä talouskriisin tilanne. Sitten keskustelu ähm, eri foorumilla mainitsitte herra Barroson vierailun Yhdysvalloissa. Me käytämme joka tilaisuuden hyväksi keskustellaksemme tästä aiheesta. Meidän mielestämme USA-kongressin mielipiteiden muuttaminen on ykkösprioriteettimme. Meidän pitää tehdä parhaamme. Tietysti on epätodennäköistä, että voimme, pääsemme tähän tulokseen ennen marraskuun vaaleja, sillä vaalikampanja aikanahan ei yleensä tehdä suuria muutoksia, mutta tietysti vaalien jälkeen jatkamme uuden kongressin kanssa keskustelua aiheesta ja yritämme vakuuttaa sitten heidät. Sitten työttömyys alalla. Tämä on tärkeä aihe. Tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa on suuria velkaongelmia ja pitää tehdä säästökuureja ja ottaa käyttöön monia toimenpiteitä jotka, joista jotkut liittyvät julkisen sektorin työpaikkojen vähentämiseen. Eikä tulliviranomaisetkaan tietenkään säästy tällaisilta toimenpiteiltä. Tietysti me ähm, kannustamme jäsenvaltiot ottamaan käyttöön vakautusohjelmia. Me yritämme vakuuttaa jäsenvaltiot kokouksissa ministeriöiden kanssa tästä mutta kuten tiedätte, tullit ovat sellainen ala, jossa työpaikkojen vähentäminen jossa kustannukset siis ovat suuret, jos me, meidän turvallisuuden tasomme tästä seurauksena vähenee olen siis sitä mieltä, että ministerit jäsenvaltioissa ymmärtävät tämän. Toivon, että tulliviranomaisilta ei työpaikkoja vähene huomattavasti. Sitten tästä varasuunnitelmasta ja siitä, mitä toimenpiteitä voitaisiin ottaa käyttöön tulevaisuudessa. Tietysti me uskomme ja toivomme, ja meillä on myös vahvoja argumentteja siitä, että tämän lainsäädännön voimaan saattamista ainakin lykättäisiin meidän tietojemme mukaan – jopa USAn hallinto ei ole vielä valmis ottamaan käyttöön tätä lainsäädäntöä heinäkuussa 2012. Itse hallinto ymmärtää, että tämä lähestymistapa ei ole paras mahdollinen ja se on hyvin kallis Kysyitte näistä hyödyistä. Meidän analyysimme osoittaa, että samanlaisia hyötyjä tai jopa parempia hyötyjä saavutettaisiin, jos otettaisiin käyttöön monitasoinen riskinhallintalähestymistapa. Te tiedätte, että EU:ssa olemme edistyksellisiä tällä alalla, kun olemme ottaneet tullikoodeksin turvallisuustarkistuksen käyttöön. Meillä on sähköinen järjestelmä sähköisille ilmoituksille ennen maahantuloa ja sen jälkeen. Me kehitämme myös tätä taloudellisten toimijoiden järjestelmää. Meidän kantamme on se, että meidän pitäisi saada vastavuoroinen tunnustaminen aikaiseksi tässä AEO-ohjelmassa. Saimme sen aikaiseksi jo Japaninkin kanssa ja edistymme asiassa Yhdysvaltojenkin kanssa. Toivon, että pääsemme konkreettiseen sopimukseen tällä alalla. Kun sovimme vastavuoroisesta tunnustamisesta AEO-ohjelmassa, me pystymme panostamaan vielä enemmän siihen, että tarkastelemme kauppaa riskipitoisempien toimijoiden kanssa, niin voimme säästää resursseja ja kohdentaa niitä riskipitoisille alueille, niihin riskeihin, jotka liittyvät sellaisiin toimijoihin, jotka eivät ole autorisoituja taloudellisia toimijoita. Me edistämme omia periaatteitamme maailmanlaajuisesti. Oikea foorumi tässä on maailman tullijärjestö, VCU. Meillä on hyvää yhteistyötä sen kanssa juuri tässä, tästä tarko- tässä tarkoituksessa. Yleisesti ottaen olemme valmiita keskustelemaan mistä tahansa Yhdysvaltain ehdotuksesta ja keskustelemaan siis siitä asianmukaisesti. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Ja näin sitten puheenvuoro on Brad Burnell. Hän edustaa liikennevaliokuntaa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää siitä, että meillä on ollut mahdollisuus osallistua tähän keskusteluun tänään. Ja jos sopii, niin haluaisin esittää ensin näitä kysymyksiä äh, komission jäsenelle, mutta äh, ihan alkuun pieni johdanto. Toivoisin, hyvä komission jäsen, että sikäli kun kyseessä on konttiskannauksen turvallisuusnäkökohdat, niin että tästä nyt ei tule minkäännäköistä sotaa tuolla komission sisällä eri yksiköiden välillä, vaan tässä nyt todella tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa. Käsittääkseni äh, on tärkeää, että kaikkia eri äh, yksiköitä konsultoidaan tässä kysymyksessä. Myös johdonnossa mainitsitte sen, miten tärkeää talousneuvoston asema on tässä neuvottelussa. Ja Se on tietysti tärkeää tässä vuoropuhelussa ja kun on ollut itsekin mukana liikennevaliokunnan puitteissa, niin noin puolitoista vuotta sitten asiasta keskusteltiin myös Ljubljanan kokouksessamme. Ja vielä äskettäin kesäkuussakin kohtasimme Madridissa Yhdysvaltain kongressin jäsenen. Ja silloin kun tämä asian esille pyytäisin, että ette talousneuvoston pelkästään luottaisi, kun parlamentin jäsenillä on myöskin kongressin vastapuoliin suorat suhteet. No nämä näin johdantona. Sitten menisin itse tämän asian sisältöön. Mainitsitte aivan oikeutetusti ongelmat läpivalaisussa ja jälleen laivauksessa – Ja kun puhutte Yhdys, äh, Kanadan kautta Euroopasta tulen tavaroiden jäljellä varsinkin myös koillis yhdysvalloissa tulevien tuotteiden kohdalla. Esimerkiksi Halifax on tällainen erittäin tärkeä kohta, josta koillis-Yhdysvaltojen tuotteet tulevat ja myös keskellä ne tuotteet, niin mietin vain sitä, että onko kongressikin ottanut tämän huomioon, että tämän tyyppinen läpivalaisu pitäisi hoitaa myös Yhdysvaltain Kanadan rajalla, ei pelkästään Euroopan ja Yhdysvaltain välisillä, välisissä satamissa. Toiseksi mainitsitte, olen samaa mieltä siinä, että kehitellään tällaisia älykontteja. Ja haluaisinkin kuulla, että tukeeko komissio tällaisten älykonttien kehitystä – sillä meillä on ollut sellainen näkemys asiasta, että mm, niiden kehitys ja teknolo- vaadittava teknologia on vielä aika lapsenkengissä. Ja ei vielä tiedetä, miten paljon sitten voidaan niitä kontteja peukaloida. Kolmanneksi viittaan siihen, mitä alustuspuheenvuorossanne totesitte. Eli tähän säteilyyn ja säteilyvalaisuun. Puhutaanko tässä passiivisesta säteilystä? Onko kyseessä aktiivinen säteily? Sillä on kyllä huolissani siitä, että jos nyt puhutaan sataprosenttisesta läpivalaisusta, niin silloin on olemassa vaara, aivan kuten siinä, että tiettyjä valaisimia käytetään esimerkiksi, valaisilaitteita käytetään matkustajan läpivalaisussa, lentokentillä, niin silloin on mahdollisuus siihen, että esimerkiksi elintarvikkeet saavat, sa, saattavat saada tätä säteilyä osakseen. Haluaisin kuulla vakuutuksenne siitä, että minkäännäköistä ehdotusta tähän suuntaan ei ole, että käytetään aktiivisäteilytystä elintarvikekonteissa. Neljäs kohta, joka ei välttämättä varsinaisesti suoraan liity tähän kysymykseen, mutta olen varma, että se komission käsittelyssä kuitenkin on. Muutama vuosi sitten, ehkä hieman kauemminkin sitten, liikennevaliokunta esitti entiselle komissiojäsen Barolle ehdotuksen. Ja tuossa ehdotuksessa oli tiettyjä ongelmia. Komissio keskeytti toiminnan ja toivoisin, että sopimukset Yhdysvaltojen kanssa eivät nyt sitten toimisi lähtöpotkuna tällaiselle tarjonnan turvallisuusketjun ehdotukselle, joka aiemmin hylättiin silloin Baron aikana. Nämä, hyvä puheenjohtaja, olivat ne kohdat, jotka halusin ottaa esille ja mielelläni kuulisin nyt sitten komission jäsenen vastauksen. Eh bien, monsieur le commissaire, je vous laisse la parole pour euh, répondre. Ja hyvä komission jäsen, annan teille nyt mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin ja samalla sitten päättää puheenvuoron ja niin haluan kiittää teitä siitä, että tuitte tänne paikalle. Thank you for those. Kiitos näistä kysymyksistä. Tietysti ne ovat luonteeltaan melko teknisiä. Puhuitte alussa koordinoinnista komission eri yksiköiden välillä. Voin vakuuttaa teille, että koordinointi ja kollegiaalisuus – ovat avainsanoja komissiossa. Me varmistamme, että meidän pyrkimyksemme tullialalla koordinoidaan muiden alueiden, alojen kanssa, esimerkiksi liikenteen ja kaupan alojen kanssa. Ja sitten meidän kontaktimme Yhdysvaltoihin. Jopa tässä alustuksessani mainitsin transatlanttisten lainsäätäjien vuoropuhelun yhtenä mahdollisena kanavana, jossa voitaisiin käsitellä tätä asiaa Yhdysvaltojen, Yhdysvaltain kanssa. Tietysti meidän pitäisi käyttää kaikkia kanavia, kanavia ja lainsäädännöllinen kanava on tässä erityisen tärkeä, sillä suora, meillä on suora yhteys lainsäätäjien välillä. Meidän pitää esitellä selkeitä argumentteja kongressin kantaa vastaan, jotta voimme perustella oman kantamme. Näistä tarkemmista kysymyksistä vielä, jotka koskivat jälleen laivausta. USAn ja Kanadan välillä. Jos järjestelmä otettaisiin käyttöön, se pitäisi ottaa käyttöön myös jälleenlaivauksen suhteen. Kuten sanoin, yleisesti ottaen läpivalaisu jälleenlaivauksessa on hyvin vaikeaa toteuttaa. Sikäli mikäli minä tiedän, se on tällä hetkellä jopa melkein mahdotonta missä tahansa satamassa. Tämä on yksi näistä suurista vaikeuksista – tällaisen järjestelmän käyttöönotossa. Mutta tämä on myös aihe, joka vaatii lisäselvennyksiä ja keskusteluja USAn viranomaisten kanssa. Sitten nämä, tämä älykkäiden konttien aihe. On totta, että teknologian kehitys on monimutkaista. Tällä hetkellä meillä on tiettyjä kokeiluhankkeita tällä alalla ja teknologian kehitys on aina monimutkaista ja myös kallista. Tämä on siis ehkä enemmänkin tulevaisuuden asia kuin nykypäivän asia. Sitten ähm, passiivinen ja aktiivinen säteily, kun läpivalaistaan. Mitä tulee elintarvikkeisiin, tietysti aktiivinen säteily vahingoittaisi elintarvikkeita ja se tietysti ei olisi paras tapa varmistaa toimitusketjun turvallisuus. Tämä ei siis ole paras lähestymistapa elintarvikkeiden suhteen ja valinta passiivisen ja aktiivisen säteilyn välillä pitäisi tehdä hyvin varovaisesti. Viimeinen kysymys koski herra Baron ehdotusta toimitusketjun turvallisuudesta – tässä komissiossa kaikki edelliset ehdotukset äm, alistetaan arvioinnille tässä kollegiossa. Ja jotkut ehdotuksista hyväksytään, mutta jotkut edellisistä ehdotuksista jotkut, jotkut siis jätetään käyttämättä. Tästä erityisestä ehdotuksesta minun pitää vielä hankkia lisätietoja. Ehkä voimme kahden kesken keskustella siitä, mitkä teidän ähm, huolenaiheinen tämän suhteen ovat ja miten niihin voitaisiin puuttua. Lopuksi haluaisin vain lyhyesti sanoa, että uskon vahvasti, että tämä sataprosenttisen läpivalaisun aihe, vaikka se onkin tekninen aihe, se on myös poliittisesti erittäin tärkeä. Se tarkoittaa, että kaikki meistä, komissio, parlamentti ja neuvosto, meidän pitää kaikkien panostaa siihen, jotta voimme saada aikaiseksi myönteisiä tuloksia tässä prosessissa. Uskon, että meidän argumenttimme ovat hyvin vakuuttavia ja nämä myönteiset tulokset varmasti saadaan aikaiseksi. Kiitos. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. On totta, että kaikki nämä asiat ja kaikki asiat, jotka liittyvät sisämarkkinoihin, ovat erityisen tärkeitä teknisesti, poliittisesti, ne ovat myös monimutkaisia asioita. Ja meillä on varmasti Mm, vuonna 2011 sitten tavata teidät uudelleen, tilaisuus tavata teidät uudelleen sitten kun puhutaan uudesta tullisäännöstöstä. Ja olette tervetullut tänne kertomaan meille sitten kaikista yksityiskohdista, aivan kuten tänäänkin. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitoksia myös teidän sihteeristölle. Thank you very much.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 Très brièvement et juste avant les votes qui vont... Hyvin nopeasti ja ennen kuin äänestykset käydään, ne käydään todella nopeasti, ei tässä pitäisi mitään ongelmia olla, niin haluaisin antaa puheenvuoron tässä välissä Barbara Weilerille, joka käsittelee maksumäärästysdirektiiviä, jotta hän voisi kertoa valiokunnallamme ja kaikille muillekin tämän asian edistymisestä ennen tämän illan kolmikantaneuvotteluita. Barbara, olipa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä siitä, että saan lyhyesti kertoa tästä tilanteesta tärkeän Koreperin kolmikantaneuvottelun jälkeen. Siis se pidettiin perjantai-aamuna. Ja siis tänään tullaan pitämään myös epävirallinen trilogi. Nyt olemme lähellä ratkaisua He haluaisin kiittää Belgiaa puheenjohtajavaltiota siitä, että se on nopeasti ja pikaisesti todella johtanut neuvotteluita. Ja perjantain tulokset olivat meidän kannalta, ja parlamentin kannalta hyvin ilahduttavia. 20 jäsenvaltiota taistelivat loppuun asti sen eteen, että saataisiin paljon joustavampi, pidemmälle menevämpi tulos. Voitaisiin jopa sanoa, että hallitukset haluavat tavallaan avata pakettia hyvin monesta kohdasta. Me taas halusimme selkeää lainsäädäntöä. Voin sanoa myös, että että julkisten ja yri, no, yksityisten yritysten kohtelu, se myös samoin tässä vahvistettiin, ja viivästyskorko, korkoa täytyy tässä hieman laskea. Meidän piti tulla hieman komissiota vastaan. Me halusimme tämän 9 prosentin, neuvosto taas 7 prosenttia tai jopa 0 prosenttia, kuten kuulin ja sovimme sitten lopuksi kahdeksasta prosentista. Oli aika mielenkiintoista puhua tässä nollasta prosentista, mutta kaikki pitää ottaa huomioon. Sitten saksalaisherrat tässä nauraskelevat, koska tietävät tarkkaan, mistä puhun. Sitten julkislaitosten katto nettomaksuissa jäi 60 prosenttiin, siis 60 päivään. Kiitoksia herra Kreutzmann. Ja samoin sovimme määritelmästä, joka koskee julkisia laitoksia ja yrityksiä. Tunnette kaikki nämä säännöt. Olen tyytyväinen siinä, että tehtiin nyt poikkeus sairaaloista ja neuvosto haluaa palata nyt meidän valiokunnassa aikaisemmin päättämäämme määritelmään. Useita määritelmiä hän kierrätettiin tavallaan niin nyt palataan jälleen siihen, mistä valiokunta päätti. Tämä on hieno asia. Meidän piti kuitenkin suostua siihen, että tämä otetaan tavallaan optioksi. Jäsenvaltiot voivat täytäntöönpanna näitä sääntöjä, mutta voivat myös lähteä toisenlaiseen käytäntöön. Varmasti tunnette, kuinka tilanne toimii tai muutkin toimivat kansallisissa jäsenvaltioissa tilanteen ja näin pystyvät tekemään ratkaisuja. Sitten vähimmäisharmonisointi. Me tulemme siis pysymään kahdeksassa prosentissa omassa ehdotuksessamme. Tilanne on siis kaiken kaikkiaan hyvä. Ja haluaisin sanoa, että tänä iltana. Meillä on siis viimeinen kokouksemme ja tähän tilanteeseen päästiin ainoastaan siksi, että, neu- että parlamentti toimi yhtenäisellä linjana neuvotteluissa. Neuvosto näin ei tehnyt, vaan siellä oli hyvin paljon erilaisia etuja pelissä. Me taas olimme IMKossa päättäneet asiasta yksimielisesti ja kysymyksessä, joissa tulimme neuvostoon vastaan, todella pidimme yhteisen linjan. Haluan tässä nyt kiittää kaikkia, jotka olivat työssä mukana. Merci Barbara. Kiitoksia Barbara siitä, että korostitte siitä, että yhtenäisyys on valttia ja että meillä on tuolla yhteispäätösmenettely Lissabonin sopimuksen seurauksena. Kiitoksia, että korostit tätä. Kiitos myös siitä teidän työstä, jonka olette esittelijänä tehnyt ja tänä iltana sitten meillä on edessämme kolmikantaneuvottelu ja saamme sitten tietoa seuraavassa valiokuntakokouksessamme tuon kokouksen kulusta. Minun täytyy lähteä tosi valiokuntaan, joten kollegani tulee puheenjohtajaksi. Nous allons commencer par le rapport de Monsieur Boussoy. Alors, Monsieur Christian Boussoy, est-ce que... Edustaja Boussoy, haluatteko ensin käyttää pienen puheenvuoron? Et, uh, in the Halusin vain sanoa, että lopultakin olemme saaneet sopimuksen kompromissitarkistuksesta. Tämä on sama kuin Panzerin tarkistus, eli tästä kollektiivisesta mekanismista. Haluaisin muutoin myös kiittää kaikkia koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä ja myös sihteeristöä. Kiitos. Merci, monsieur Boussoy. Donc, nous allons... No niin, kiitoksia. Näin siirrymme äänestämään. En usko, että tässä on äänestyskortteja täytyy esille ottaa. Ei ilmeisesti kaikilla, kun joka tapauksessa niitä ole mukana. Näin kohta kaksi, tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää, 34 vastaan aikahan, se oli ihan selvä. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjä. Ihan selvä, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. tyhjä selkeästi hyväksytty. 3B, tarkistus 4, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 3C, tarkistus 5, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty myös tarkistus. Öö, kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13D puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin äänestään koko ehdotuksesta, koko lausunnosta puolesta vastaan tyhjää. Schwab nyt pitää sillä sormea pystyssä ihan jatkuvasti. Hän taitaa olla puolesta kuitenkin. Eli selkeästi hyväksytty. 33 puolesta. Ja näin onnittelen esittelijää, koska tämä on oikein hyvä asia meille kaikille. Kiitoksia myös hyvästä työstä.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 Sanoin sen ennen äänestystä. Halusin vain kiittää varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka olivat mukana laatimassa tätä lausuntoa. Mielestäni löysimme tyydyttäviä vastauksia useisiin kysymyksiin ja saimme aikaan hyviä kompromisseja myös suullisin tarkistuksin. Mielestäni tämä on myönteishenkinen mietintö ja Kiitos todella kaikille niille, jotka ovat kantaneet tässä kortensa kekoon. Ah. Parole, Monsieur Schwab. Serait-il possible de faire un vote en bloc? Onko mahdollisuus äänestää tästä yhdessä käynnissä? Niin, sama kysymys. Voyez-vous une objection? Vastustaako joku sitä? että ensimmäinen sivu äänestettäisiin siis kaikki kohdat yhteen syssyyn. Kyllä täällä vastustetaan. Se une objection? Oui. Siis onko se vastustus? Kyllä, okei. Okay. Problém s posledním řádkem, ale je to jeden řádek, takže námitky. J'ai pas eu traduction, alors... D'accord, ok. Bon, alors, ça fait rien. Siis täällä ei saatu tulkoista, mutta nyt siis vastaus esitettiin ja sen ryhmä äänestämään. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta Ai hetkinen, tässä on suullinen tarkistus todellakin. Se Edustaja Panzeri ja Schmidt ovat esittäneet suullista tarkistusta, eli äänestämme tarkistuksesta seitsemän yhdessä suullisen tarkistuksen kanssa. Olette saaneet sitä tekstin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. reste est caduque. Nous passons au... Muu raukeaa, näin siirrytään 4b. Kahdeksan esiin on myös suullinen tarkistus, kuten aivan aiemminkin Schmidtiltä ja Panzerilta. Teillä on teksti englanniksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sama asia. Tässäkin toinen osa raukeaa. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Se on lisäys siis. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7. Tarkistus, anteeksi, tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kokonaisuus puolesta vastaan tyhjää Kaksi tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Onnittelut myös esittelijälle. Kumpa? kaikki äänestykset olisivat näin helppoja. No näin ollen kiitoksia kurinalaisuudestanne ja läsnäolostanne. Buonasera a tutti. Mm, se poss- no niin, hyvää iltapäivää kaikille. Nyt aloittaisin jo tässä kokouksemme toisen osan. Erityisesti viittaan tässä nyt Euroopan standardoinnin tulevaisuuteen ja antaisin puheenvuoron välittömästi esittelijä Konsusnikille. Eh, Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. me käsittelemme sisämarkkinoita. Kun ajattelen valiokuntaamme, me olemme käsitelleet tätä aihetta jo hyvin kauan, joten olemme käsitelleet kuluttajien, kuluttajien asioita. On ollut tässä mielessä mielenkiintoista kuunnella komission jäsen Shemetaa, sillä hän mainitsi standardit myös. Tietysti tämä liittyy transatlanttisiin suhteisiin ja sataprosenttiseen prosenttiseen läpivalaisuun. Me keskustelimme myös suhteistamme Kiinaan ja Intiaan. On selkeää, että maailmanlaajuisessa kontekstissa ja tässä globaalissa kilpailussa standardointi on kulmakivi, tärkein kulmakivi, jota meidän pitää käsitellä. On tärkeää, että meillä olemme tehneet tällaisen meillä on tämä aloite tällä alalla ja haluaisin kiittää koko parlamenttia, sillä me käsittelemme eurooppalaista standardointia, me käsittelemme tätä aihetta koko EUn kontekstista, kontekstissa. Haluaisin tässä tehdä lyhyen yhteenvedon siitä, mitä viimeisten kuuden kuukauden aikana on tapahtunut. Haluaisin kiittää Malcolm Harbouria, joka teki aloitteen tästä keskustelusta. Haluaisin kiittää myös muita, jotka tekivät, äh, äh olivat tästä myös aloitteellisia. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä muista poliittisista ryhmistä. Meillä oli oikein hyvää yhteistyötä. Haluaisin kiittää Butik Öferiä, joka myös Ähm, antoi panostuksensa, haluaisin kiittää komissiota, sillä alussa komissio oli oikein aktiivinen. Ehkä haluaisin äm, yhden seikan mainita, nimittäin asiantuntijat. Kostis, joka on tehnyt oikein hyvää työtä, sillä hän, hän, äm, hänen onnistui lisätä tietoisuutta standardoinnin suhteen. Haluaisin kiittää kaikkia järjestöjä, jotka äm, tapasivat minut, Senelekiä ja muita järjestöjä, joiden kanssa meillä oli tapaaminen. Eli mietintö on valmis, meillä on se pöydällä ja meillä oli pitkä keskustelu ja tämä mietintö on nyt käännetty kaikille kielille. Minulla oli tietoja varaumia tietojen käännösten suhteen. Ensinnäkin haluaisin mainita muutamia seikkoja, jotka saimme mukaan mietintöön. Tämä mietintö haluaa parantaa kansallisen delegoinnin periaatetta. Historiallisesti katsottuna standardointi on syvälle juurtunut kansal- äh, kansallisiin jäsenvaltioihin. Meidän pitää kuitenkin huomata, että jäsenvaltioiden välillä on, välillä on suuria eroja. Yritän tässä esitellä tietyn lähestymistavan, jolla voisimme vähentää näitä eroja. Meidän pitää parantaa lähestymistapaamme standardiointiin ja tietyt sidosryhmät, kuten pk-yritykset, kuluttajat ja järjestöt, jotka edustavat esimerkiksi ympäristöasioita, pitää saada mukaan. Haluaisin korostaa tässä lähestymistapaa myös standardeihin. Lähestymistavoissa on suuria eroja eri järjestöissä ja meidän pitäisi parantaa osallisuutta standardointiprosesseihin. Tietyillä ryhmillä ei ole tällaista mahdollista osallisuuteen, ei etenkään PK-yrityksillä. PK-yritykset ovat erityisen tärkeitä, koska ne ovat Euroopan talouden selkäranka. Tämä mietintö on kunnianhimoinen. Me haluamme edistää standardointeja palvelujen alalla. Eli jos on puutteita EUn tasolla, niin ne liittyvät todellakin palvelualan standardointiin. Yhdessä varjoesittelyiden kanssa olen sitä mieltä, että standardointi standardoinnin pitäisi tukea innovointia, sillä meidän pitää olla kilpailukykyisiä. Me puhumme uusista teknologioista, esimerkiksi sähköautoista. Se oli ehdotus, jonka Espanjan puheenjohtajakausi teki. Ja tästä pitää myös ottaa standardeja käyttöön. Tämänkin yritän ottaa huomioon mietinnössäni. Meidän pitää ottaa globalisaatio huomioon olemassa maailmanlaajuisia konsortioita, jotka valmistelevat standardeja kansainvälisellä tasolla. Mielestäni on, oli hyvä, että meillä oli vierailu Sveitsiin. Me kävimme maailman kauppajärjestössä ja muissa järjestöissä, sillä nämä järjestöt käsittelevät kansainvälisiä standardeja. Itse tapasin myös muiden konsortioiden järje, edustajia. Eurooppalainen standardointi on avainasemassa – globaalissa kilpailukyvyssä. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että on olemassa monia mahdollisuuksia tämän suhteen, esimerkiksi, äh, esimerkiksi sähköautot ja kilpailukyky Brasilian, äh, Kiinan ja Intian suhteen esimerkiksi. Monet näistä maista yrittävät lisätä eurooppalaisen standardoinnin elementtejä järjestelmäänsä. Mielestäni tämä mietintö on tasapainoinen. Haluaisin vielä tästä aikataulusta sanoa, että me, meillä oli julkinen kuuleminen, meillä siihen osallistuttiin todella hyvin ja webstreamingin kautta sitä myös seurattiin. Seuraava. Sitten meillä oli kokous 12-13 ähm, heinäkuuta ja ähm, tarkistusten määräaika on huomenna 14.9. Olen tähän mennessä vastaanottanut 21 tarkistusta. Ne ovat oikein hyviä ja olen avoin näille ehdotuksille. Olen valmis keskustelemaan niistä kollegoiden kanssa. Olen valmis keskustelemaan kaikista pullonkauloista, joita saattaa olla. Esimerkiksi äänestysoikeudet. Ehkä minun pitäisi myös mainita muutama seikka, jota jotka ovat valitettavia, mutta niitäkin meidän pitää käsitellä. Haluaisin tietää komission syistä. Olen kuullut, että he ovat muuttaneet ehdotustaan. He haluavat viivästyttää lainsäädäntöä ensi vuoden puoliväliin. Mielestäni on harmi, jos odotamme niin kauan. Toivon, että komissio pitäytyy aikataulussa ja 30. syyskuuta mennessä minä käsittelen kaikkia, kaikkia tarkistuksia ja sitten meillä on äänestys Strasbourgissa. Kun puhumme näiden järjestöjen tärkeydestä, haluaisin, että meillä on yhteneväinen kanta, eikä erinäisiä asiakirjoja. Joskus ne ovat ristiriitaisia ja on valitettavaa, ne ole saanut yhtenäistä kantaa järjestöiltä, jotka ovat osallisia standardointiin sen Senelek ja ETSI-järjestöt siis. Toivottavasti he saavat aikaiseksi yhteneväisen kannan ja voimme sitten keskustella tästä mietinnöstä. Kuten sanoin, olen todellakin hyvin avoin kaikille teidän ehdotuksillenne. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Nyt antaisin sitten vuoron varjoesittelijöille erityisesti Eera Revolle. Arvoisa puheenjohtaja, haluan kiittää mietinnön laatijaa erinomaisesta mietintöluonnoksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Mietintöluonnos on mielestäni erittäin hyvä ja tasapainoinen. Olen aivan samaa mieltä siitä, että nykyisen järjestelmän perusta on hyvä. Järjestelmän tulee jatkossakin perustua kansallisiin standardointielimiin ja niiden tekemään työhön. Mietinnössä esitetyt parannusehdotukset ovat mielestäni myös erittäin tervetulleita ja perusteltuja. Omasta puolestani haluaisin kiinnittää huomiota standardointiprosessin avoimuuteen ja demokraattisuuteen. Tärkeä kysymys on siis se, miten heikompien yhteiskunnallisten sidosryhmien sekä PK-yritysten osallistumista niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla voitaisiin entisestään parantaa. Niiden ääni on saatava paremmin kuuluviin. Kansallisesta tasosta puhuttaessa on myönnettävä, ettei tilanne ole kovinkaan hyvä monessa maassa. Erityisesti uusien jäsenmaiden osalta tilanne on usein sangen huono. Aivan liian monessa maassa yhteiskunnalliset sidosryhmät sekä pk-yritykset osallistuvat todella vähän tai eivät lainkaan standardointiprosessiin. Tilannetta tulisi parantaa muun muassa erilaisten koulutusohjelmien muodossa. Koska yhteiskunnallisten sidosryhmien osallistuminen on heikolla tasolla monessa jäsenmaassa – on erityisen tärkeää varmistaa näiden intressien osallistuminen standardointiprosessiin suoraan eurooppalaisella tasolla. Siksi mietinnön laatijan ehdotukset tältä osin ovatkin erityisen tervetulleita. Eurooppalaisten järjestöjen on saatava vahvempi asema eurooppalaisissa standardointijärjestöissä. Tärkeää on myös niin sanotun toisen tuotantolinjan luominen asioissa, joissa julkinen intressi on erityisen huomattava. Ja on tärkeää kunnioittaa tältä osin tasapainoisen edustuksen periaatetta. Toinen asia, johon haluaisin vielä kiinnittää huomiota, on PK-yritysten asema. Mielestäni on erinomaista, että PK-yritykset huomioidaan mietintöluonnoksessa omana sidosryhmäkategoriana. PK-yritykset eivät ole aina samassa asemassa suurempien yritysten kanssa ja siksi on otettava huomioon niiden erityispiirteet. Meidän on aina myös muistettava, että PK-yritykset ovat avainasemassa, mitä tulee uusien työpaikkojen luomiseen. Kaiken kaikkiaan olen hyvin tyytyväinen mietinnön laatijan työhön. Tulen itse jättämään muutaman tarkastuksen, mutta ne ovat marginaalisia. Kiitos. Grazie mille all'onorevole Repo. Kiitoksia edustaja Repo. Seuraavaksi Ryyle. Olkaa hyvä. No ajattelin, että ensin liberoit, mutta kyllä tämä sopii. No, Minäkin haluaisin kiittää esittelijä lämpimästi tästä tekstistä, koska mietintö on todella hyvä lähtökohta ja siinä heijastuu kaikki se, mistä olemme keskustelleet kuulemisissa ja valiokunnassa. Ja siinä tartutaan myös kriittisiin kohtiin. Tässä täytyy toimia varovasti kansallisten mielinten pohjalta. Ja tässä täytyy tehdä selkeä ero standardoinnin ja lain säätämisen välillä. Tämä täytyy olla selvää. Eli standardointitahoilla on aivan eri tehtäviä kuin lainsäätäjillä. Tämäkin tuodaan tässä selkeästi esille. Samoin minulle oli tärkeää, että tähän otetaan mukaan ympäristöjärjestöt, kuluttajajärjestöt ja niin edelleen AY-liitot. Ja tässä oli hyvä, että viitattiin myös siihen, että jäsenvaltiossa tapahtuu liian vähän asioita. Samoin se oli hyvä, että testattaisiin tavallaan vaihtoehtoa. Tätäkin tuen. Itse tulen jättämään ainoastaan pieniä tarkistuksia. Varmasti voimme päästä tässä sopuun tekstissä. Joissakin kohdissa ehkä mm, informaatiotietoteknologia jää tässä hieman liian pienen, pienen rooliin. Tähän voidaan puuttua, mutta olen varma, että voimme saada hyvän mietinnön aikaiseksi ja tuen todella teidän lähtökohtianne. Kiitoksia kovasti. Nyt De Jong. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mielelläni olisin samaa mieltä tässä muiden puhujien kanssa. Mielestäni tässä on kyseessä oikein erinomainen mietintö ja ehdottomasti se sellainen suuntaus, joka tässä on, että otetaan mukaan kaikki intressi- ja sidosryhmät, niin on erittäin hyvä. Minulla on muutama kysymys ja aion esittää myös muutaman tarkistuksen. Kappaleessa 6-8 puhutaan suosituksesta palvelualalla ja standardien kehittämistä siellä. En ole sitä vastaan, mutta minusta tässä puuttuu hieman esimerkkejä itse tästä mietinnöstä, josta saattaisi olla hyötyä ja miksi tilanne on niin tärkeä tällä alalla. Kappaleessa yhdeksän esittelijä puhuu uudesta lähestymistavasta sisämarkkinoilla – ja tätäkään en vastusta mitenkään, mutta miksi ja minkälaisia esimerkkejä meillä on muista aloista, joissa asia voidaan toteuttaa. Sitten kappale 16. Ja siinä ikään kuin vaikuttaa siltä, että puhutaan pk-yrityksistä, mikä on hyvä, mutta, mutta samalla näyttää siltä, että se on ikään kuin tällainen symbolinen toimi. Ja en ole oikeastaan sitä mieltä, vaan minusta meidän pitäisi saada lisäoikeuksia pk-yrityksille. Siinä pitäisi puhua todellisesta äänestysoikeudesta. Ja sitten Euroopan parlamentin sihteeristöltä tullusta mietinnöstä ja koppale 20, että siinä todetaan, että näitä standardeja on vaikea saada aikaiseksi Siinä puhutaan, että tässä olisi kysymys tällaisesta pilottiprojektista tai tästä voitaisiin kokeilla muutamalla alalla ja silloin voitaisiin toimia näiden ilmaisten standardien puitteissa. Minusta se olisi mielenkiintoista pk-yrityksille, jotta voitaisiin edistää innovointia. Ja sitten viimeinen kysymys 29 kappaleesta. Siinä puhutaan siitä, että edistän kansainvälisten standardien kehittämistä. Tietysti tässä täytyy ottaa huomioon meidän kilpailukykymme, mutta puhun myös nyt ja haluaisin ottaa esille kehitysmaiden tilanteen. Pienet kehitysmaat, eikö meidän tulisi pohtia niidenkin asemaa tässä suhteessa? Kiitoksia. Grazie mille. Ehm, vedo che non è presente... Kiitoksia. Mandels ei ole paikalla, joten häntä korvaa tälle toinen henkilö. Kiitos puheenjohtaja. Unohdamme oikeastaan aina, että standardointi on kansallis- tai jäsenvaltioiden toimivaltaa ja tämä kuuluu niiden intresseihin. Ja meidän täytyy todella nyt pohtia talouden itse säätelyä ja sitä, kuinka se sisämarkkinoilla toimii. Meiltä täytyy, meidän täytyy todella mennä siihen suuntaan, että meillä on sellaisia normeja ja standardeja, joilla saadaan aikaan tehokkuutta. Ja nyt havaitsen tässä, että pyritään siihen, että kansallisissa standardointitahoissa, jos siellä on liian vähän esimerkiksi ympäristöponnisteluja, niin pyritään koordinoimaan eri tahojen välistä toimintaa. Tämä on hyvä lähestymistapa mielestäni. Mutta pohdin, että tehdäänkö tässä nyt jotakin korjauksia Euroopan tasolla siihen, mitä kansallisesti tehdään, niin tämä olisi taas sitten vääränlainen lähestymistapa. Eikä tässä voida nyt puuttua ainoastaan siihen, mitä julkinen taho tekee, vaan teollisuus täytyy saada mukaan, niiden täytyy jatkaa standardien uudistamista, pidemmälle viemistä, koska tämä tuo mukanaan lisäarvoa ja parantaa osaltaan sisämarkkinoiden toimintaa. Samoin meidän täytyy pohtia pitäisikö jäsenvaltioiden reilun kilpailun nimissä pitää ISO-standardeja ja niiden objektiivisuutta ja toimivuutta tässä punaisena lankana. Eli tässä on paljon asioita, joita täytyy vielä miettiä. Kiitoksia. Nyt minä käytän itse varjoistelijana puheenvuoron. Aluksi haluaisin tietysti kiittää esittelijä Kosusnikia hänen tekemästään työstä. Tämä teksti on todella hyvin laadittu ja siinä pyritään ottamaan huomioon kaikki ne muutokset, joita tarvitaan standardointijärjestelmän sisällä. Tästä on hyötyä myös sille, että komissio saa suuntaviivoja omalle työlleen, joka toivottavasti julkaistaan ennen kesäkuuta. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että komission tulisi laatia myös strateginen asiakirja niin, että ehdotukset, joista meidänkin valiokuntamme myöhemmin äänestää, voivat olla entistä konkreettisempia ja houkuttelevampia. Hallinnointi on yksi tärkeistä, tärkeistä kohdista. Standardoinnin ydinalueita ei tule lähteä muuttamaan. Esimerkiksi se, että kansallisella taholla on tietty rooli. Tätä ei tule muuttaa. Tämä on hyvin tekninen aihe. Tässä täytyy muistaa myös kuluttajat. Heillä saa tietenkin olla omat näkemyksensä ja heidän täytyy voida saada tuoda ne esiin. Eli heitä täytyy kuulla, muuten tähän liittyisi suuria riskejä. Ja vaikka järjestelmää pidettäisiinkin yksityisenä, niin tässä täytyy pohtia kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, miten järjestelmään saadaan oikeanlainen julkinen näkökulma, eli se, että suojellaan kansalaisten turvallisuutta, ympäristöä, saadaan näin siis ympäristönäkökulma mukaan ja sitten muut yhteiskunnan sidosryhmät. Ja teistä toivatkin esiin myös PK-yritysten läsnäolon. Tämä on yksi kuuma peruna näissä kysymyksissä, kun pohditaan standardoinnin uudistamista. Tässä on siis paljon hyvin erilaisia näkökohtia ja niihin täytyykin puuttua eri tavoin. PK-yritykset täytyy ottaa huomioon ja he, ne täytyy ottaa huomioon eri tavoin kuin esimerkiksi kuluttajat. Ja tiedämme, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka ja ne ovat sitä todella sekä taloudessa että yhtenäismarkkinoilla. Olen puhunut eri tahojen kanssa ja olen havainnut, että että on vaikeaa edustaa tasaisella tavalla näitä PK-yrityksiä. Sosiaalisten sidosryhmien on myös oltava mukana tässä järjestelmässä, koska tämä parantaa julkisen edun näkyvyyttä. Itse en kannata kuitenkaan sitä, että näille kansalaisjärjestöille annettaisiin äänioikeus, koska niiden roolin tulisi rajoittua lähinnä kuulemisrooliin. Tässä mielestäni päävastuu tulisi kuulua yrityksille. Ja nyt siirrynkin toiseen kohtaan tässä puheessani, eli se, että pk-yritysten rooli olisi entistä parempi. Totesin siis sen, että pk-yritysten edustajissa on ongelmia ja paljon eroja ja tähän täytyy puuttua, koska on PK-yrityksiä, joilla on erilaisia alaan liittyviä tarpeita ja toisaalta maantieteellisiä tarpeita. Eli tässä on merkittävä ero. Tässä ei pyydetä sitä, että pk-yritykset olisivat mukana niiden koon perusteella, vaan lähinnä niiden alan ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Ja tämä on hyvin hankalaa, koska niin sanottuja pk-yrityksiä on hankala ryhmittää, koska niiden välillä on paljon erilaisia tarpeita. Komission tulisi puuttua tähän kysymykseen niin, että se laatisi vaikutusten arvioinnin, koska tällä hetkellä emme pysty vielä määrittelemään lopullisesti pk-yritysten edustusta. Ja pyydänkin erityisesti komissiolta tämän analyysin perusteella sitä, että se ehdottaisi standardoinnin rakenteen uudistusta, jossa edustus olisi todella tasapuolinen. Samalla meidän täytyy katsoa myös eurooppalaista rahoitusta, jota ohjattaisiin PK-yrityksille. Tämä on meille painopistealue ja samoin näille yhteiskunnan muille sidosryhmille, jotka edustavat julkisia etuja, eli kansalaisten hyvinvointia. Samoin tähän liittyy muita tärkeitä kohtia, joissa olen samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Olemme näistä keskustelleet jo aikaisemmin. Ja halusin ottaa esiin joitakin kriittisiä kohtia silmällä pitäen tulevaa. Nyt siirrynkin sitten taas puheenjohtajan rooliin ja antaisin puheenvuoron kolmelle jäsenelle, jotka ovat pyytäneet saada käyttää puheenvuoron. Eli ensin Steiler – sanonko nyt nimenne oikein? Uh, kiitos ja kiitos esittelijälle ja varjoesittelijälle. Tämä on todella tärkeä aihe ja olen iloinen, että käsittelemme sitä. Ensimmäinen mielenkiintoinen asia tässä mietinnössä oli se tapa ja se laatu, jolla eri kansalliset standardijärjestöt toimivat. Meillä on yksinkertaisia tapoja, joilla voimme auttaa ne. Pitää vaihtaa parhaita käytänteitä, tai esimerkiksi pitää, pitää kohdennetusti tukea tiettyjä järjestöjä. Me voimme auttaa toisiamme tässä. Ja koulutus on tietysti hyvin otettu esille tässä. Anteeksi. Eli tässä on myös hyvin puhuttu näistä heikommista sidosryhmistä, kuten Rova Komi jo sanoi. Ja kun ajatellaan tätä, Rova Ryyläkin mielestäni sanoi tästä eh, järjestöstä, rahoitus on todellakin tärkeä asia. Ja PK-yritysten osallisuus on myös tärkeä. Meidän pitää todellakin yrittää puuttua juuri tähän aiheeseen, sillä kun puhumme sidosryhmien osallisuudesta, niin silloin eh, puhumme myös siitä, mitkä sidosryhmät ovat tärkeitä. Ja jos tässä mietinnössä siis puhutaan myös julkisista tahoista, siitä, miten julkisten tahojen on vaikea saada eri järjestöt osallisiksi. Tämä on tietysti vaikea, sillä esimerkiksi Skotlannissa paikallisviranomaiset, niillä on hyvin niukat resurssit, niiden budjettia leikataan ja prioriteetit pitää laittaa esimerkiksi palveluihin eikä standardointiin. Standardointi tietysti vaikuttaa paikallisviranomaisiin. Yksi, yksi esimerkki on esimerkiksi rakennuspolitiikka ja rakennussäännökset, joita pitää noudattaa. Tämä, tässä olemme ehkä hieman jäljessä. Kansalliset standardijärjestöt voisivat käsitellä enemmän tätä juuri paikallisviranomaisten suhteen Meillä on siis käytännöllisiä tapoja, joilla voimme auttaa. Komissio antaa ehdotuksia. Mielestäni standardoinnilla on innovoinnin suhteen tärkeä rooli. Tämä linkki pitää pitää yllä ja pitää varmistaa, että kun komission tietyssä yksikössä tapahtuu jotain, niin myös meille voidaan kertoa siitä, miten standardointi esimerkiksi liitetään uuteen innovointipolitiikkaan. Kiitos. Grazie mille a lei. Passerei... Kiitos. Seuraavaksi. Seuraava puhuja. Madame la Présidente, euh, Monsieur Kosusnik, je... Kiitoksia. Edustaja Kosusnik, olen huolissani ja hämilläni tästä teidän mietinnöstä. Ennen kuin aloitan, muistutan siitä, että standardointi ennen kaikkea on ö, taloussodan väline. Jos sitä ei ymmärrä, niin silloin tämä koko keskustelu menee ohi. Millä tavalla se sitten toimii tällaisena välineenä? Sillä puolustetaan eurooppalaista työllisyyttä, eurooppalaista taloutta. Äänestystapa kansainvälisellä tasolla suosi Eurooppaa. Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, kuten muistutitte, Yhdysvalloilla on yksi ääni, Kiinalla yksi, meillä on 27 ääntä. Toisin sanoen on olemassa järjestelmä, tämä, joka historian seurauksena suosi Euroopan unionia. Ei saa unohtaa sitä. Ja sitten siitä hetkestä lähtien, kun tämä järjestelmä, joka tietysti ehdottomasti on, ei ole missään tapauksessa täydellinen, suosi Euroopan unionia. Ja kun ymmärretään, että kaikki järjestelmät tehdyt muutokset voivat johtaa siihen, että kumppanimme tai voitaisiin sanoa taloudelliset vastustajamme kansainvälisellä näyttämällä äh, luonnostelemaan uudet säännöt, niin meidän täytyy hyvin hitaasti ja varovaisesti näitä sääntöjä muuttaa. Ja siitä syystä, edustaja Kozusnik, tämä teidän ehdotuksenne hämmentää selvänä, mitä tarkoitan. Muistutatte, ja olen hyvin ilahtunut siitä, että on olemassa nämä suuret periaatteet, kappale yksi, että täytyy välttää kaikkia radikaalia muutoksia jotka saattavat aiheuttaa tämän vankaperustan muuttumista ja ydinarvojen muuttumista. Muistutatte siitä, että kansalliset edustajat jokaisessa jäsenvaltiossa, nämä siis kuuluisat 27 ääntä, ovat kappale 13 mukaisesti todella tämän eurooppaisen standardijärjestelmän mestarinäyte. Olen aivan samaa mieltä. Eli nämä periaatteet, joita puolustatte, olen sitä mieltä, että te teette sellaisia ehdotuksia tässä mietinnössä, jotka paradoksaalisesti haurastuttavat näitä periaatteita. Annanpa muutaman esimerkin. Kun ehdotatte, että otetaan käyttöön intressiryhmien äänet eurooppalaisissa järjestöissä, niin hyvin selkeästi myös samalla minun mielestäni tässä siirrytään tätä toista periaatetta vastaan. Eli ei, ei puututtaisi tämän järjestelmän perusperiaatteisiin. Eli millä tavalla nyt sitten eurooppalaisella tasolla yhtäältä tuodaan demokratia sisään, osallistumista lisätään, jossa minun mielestäni se samalla rapauttaa koko järjestelmää. Toiseksi, toteatte, että kansalliset edustajat ovat ydinasemassa koko tässä järjestelmässä, olen aivan samaa mieltä, mutta samalla ehdotatte sitä, että intressiryhmät eurooppalaisissa organismeissa saisivat äänen, vaikka symbolisenkin sellaisen, ja että kansallinen eh, asema on määritelty jo etukäteen, niin minun mielestäni siinäkin puututaan jo kansallisten järjestelmien tärkeään asemaan. Meillä täytyy tietysti löytää paikka näille kaikille intressiryhmille tässä järjestelmässä. Mutta jos se löydetään eurooppalaisessa järjestelmässä, niin silloin haurastutaan tätä järjestelmää. Ja silloin me emme saa mitään sellaista hyötyä, joka nyt on valtavan paljon suurempi kuin mikä on siinä, että nämä järjestöt integroidaan kansallisella tasolla. Jos me teemme sen kansallisella tasolla, nämä toimijat voivat sitten saada edustuksensa kansallisesta edustustosta, joka, mutta säilytämme tämän yleisarkkitehtuurin, joka tämän voiman meille tarjoaa. Eurooppa ei kaikilla kaupallisella äh, ja teollisuuspuolella maailmassa saa toimia näin voimakkaasti muuten. Ja siitä syystä haluaisin, että kiinnittäisitte huomiota siihen. Ja haluaisin, että nimenomaan esittelijä kiinnittäisi huomionsa näihin perusperiaatteisiin ja ehkäpä korjaisi joitakin säännöksiä, jotka käytännössä minun mielestäni nimenomaan vesittävät tätä yleisarkkitehtuuria. Kiitos. Seuraavaksi Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä vuoropuhelusta, joka oli koko prosessin ajan mahdollinen. Tämä on myös hyvä edellytys seuraaville neuvotteluille. Sisällöstä haluaisin äm, olla samaa mieltä Lara Komin kanssa, jonka kanssa myös esitän tiettyjä tarkistuksia. Kollega Syvän on tietysti oikeassa, kun hän sanoo, että Ähm, EU on vahva tässä, mutta vain silloin, kun se esiintyy yhtenä linjana. Ja siinä mielessä meillä pitää vielä selventää tiettyjä asioita keskustelussa, mutta me toimimme tässä ähm, tämän mietinnön perusteelta ja odotamme komission ehdotuksia ja voimme sitten jatkaa sitä keskustelua tältä pohjalta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Charles Tak for det, fru formand. Og det var i virkeligheden øh, herr Søvans bemærkning, der fik meget på banen. Kiitoksia. Ja haluaisin nimenomaan puuttua keskusteluun edustaja Jyvanin kommenttien pohjalta. Olen nimittäin aivan samaa mieltä siinä, että siinä mitä esittelijä sanoo. Nyt meidän täytyy hieman ravistella tätä järjestelmää ja minun mielestäni meillä on oikeus siihen myös poliittisella puolella. Meillä on eurooppalainen lainsäädäntö, jota nimitämme uudeksi lähestymistavaksi. Olemme jo usean vuoden ajan sitä vienet eteenpäin. Ja tämä poliittinen puitteisto on sellainen, että meillä täytyy olla siinä kokonaissäännöt saattaa olla, että haluamme esimerkiksi korkeamman turvallisuustason silloin, kun kysymys on leluista. Mutta sitten käytännön toimet täytyy määritellä muualla. Ja siitä syystä Kysymys ei ole pelkästään taloudellisista kysymyksistä, kysymys on myös yhteiskunnallisista ja poliittisista kysymyksistä, kun puhutaan siitä, millä tavalla järjestetään tämä toiminta. Siitä syystä minusta olisi tärkeää pyrkiä löytämään uusia ratkaisuja, ei, pelkästään parempaa tasa ja, ja myös parempi tasapaino niin, että yhteiskunnan toiminta myöskin taataan. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että esittelijän Mietintö on aivan erinomainen, koska siinä on uusia ratkaisuja. Kiitos. Nyt antaisin puheenvuoron komissiolle. Brinkmanille. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Oui, je m'exprime aujourd'hui. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Otan kantaa tähän asiaan, koska vastaan komission jäsen tai alaisuudessa standardoinnista. Tämä Mietintö on sellainen, että olemme komissiossa siihen olleet kovin tyytyväisiä. Onnittelemme siis esittelijää ja huomioimme, että tässä on selkeä lähestymistä, kun puhutaan tulevasta standardointiuudistuksen suurista tavoitteista. Meillä on tässä nyt suhteellisesti katson yhteiset linjat sen suhteen, mitä haluamme saada aikaiseksi. Tässä on tiettyjä nyansseja ja eri tapoja päästä tähän lopputulokseen. Eli kaikki tämä merkitsee meidän puoleltamme sitä, että meidän täytyy tärke, tarkoin arvioida ne vaikutukset, joita teillä on, äh, meillä muutoksilla on, on puhuttu pekoyritysten edustuksesta, on puhuttu äänestysoikeudesta ja kansainvälisellä näyttämällä toimimista. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja uskoakseni tämän päivän keskustelu selkeästi osoittaa, että meidän täytyy myös erittäin tiukasti arvioida sitä, mitä nyt ehdotetaan. Tästä syystä odotamme tätä, esite, eh, tätä mietintöänne, jotta voimme sitten tehdä oman arvioimme sen suhteen, mikä on teidän näkemyksenne ja mihin parlamentti suuntautuu, kun puhutaan standardoinnin uudistamisesta. Ja näin sitten voimme omalla vuorollamme ryhtyä pohtimaan sitä, millä tavalla näihin tavoitteisiin päästetään, päästään. Eurooppalainen standardointijärjestelmä pyritään esittämään mahdollisimman nopeasti vuonna 2011, sillä nyt olemme ryhtyneet työstämään jo vaikutusanalyysiä, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy tehdä hyvin syvällisiä PK-yrityksen talouselämään, elinkeinoelämään liittyviä analyysejä. Erityisesti otin huomioon sen, mitä täällä edustaja De Jong totesi eri näkökohdista, mikä hänen mielestään on merkittävää ja kuuli myös erilaisia näkemyksiä eri jäseniltä. Meidän tulee kaikkea tätä arvioida ja sitten tehdä ehdotus, joka meille komissiossa vaikuttaa mahdollisimman tasapainoiselta, joka on eurooppalaisen standardisoinnin intressin nimissä toimiva. Näin ollen pidämme huolta siitä, että olemme esittelijän ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa läheisessä yhteistyössä, kun valmistelemme tätä mm, kertomusta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos. Me tietenkin olemme valmiita täyteen yhteistyöhön. Tämä on äärimmäisen tekninen aihe ja hyvin tärkeä e- eurooppalaisella tasolla. Nyt vielä esittelijän loppupuheenvuoro. Děkuji, paní předsedající. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä keskustelu osoittaa, että tämä mietintö on hyvin tärkeä, ähm, käsittelee tärkeää aiheita. Haluaisin onnitella Rova Brinkmania. Toivon, että hän on menestyksekäs, kun ähm, ei pelkästään yhteistyössä komissio, meidän kanssamme parlamentissa, vaan muiden järjestöjen kanssa. Haluaisin toivottaa teille siis menestystä ja energiaa myös kollege, kollegoillenne, sillä tämä on varmasti hyvin intensiivistä yhteistyötä. Äh, pistin merkille kollegoiden kommentit ja yritän käsitellä niitä. En ole ollenkaan huolestunut tilanteesta, olen oppinut hyvin paljon uutta ja itsehän kävin standardointijärjestöjen luona monissa valtioissa, Isossa Britanniassa, Saksassa, Espanjassa, Puolassa. Puhuin myös pienten maiden edustajien kanssa – kun käsittelemme standardointia, niin olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää ottaa käyttöön olemassa olevan järjestelmän kaikki hyödyt ja pitää ähm, edistää sitä. Kun palaamme tämän mietinnön alkuun, niin pitää palata viime vuoden marraskuuhun. Silloin puhuimme yhdestä suuresta eurooppalaista standardointielimestä tai sitten siitä vaihtoehdosta, että pitäisimme nämä, nämä kansalliset standardointijärjestelmät ja kunnioittaisimme kaikkia periaatteita, ottaisimme mukaan kaikki yhteiskunnalliset sidosryhmät. Olemme nyt päättäneet tämän keskustelun, koska emme enää puhu Euroopan laajuisesta standardointielimestä, eli tämä keskustelu on sinällään ohi. En tiedä, onko meillä nyt aikaa kommentoida yksittäisiä kysymyksiä. Tietysti olen valmis keskustelemaan näistä yksittäisistä asioista kollegoiden kanssa, mitä tulee kohtiin 6, 8, 16 ja haluaisin kiittää kaikkia teitä kommenteista ja olen Ähm, olen tyytyväinen tähän meidän yhteistyöhömme. Kiitos. Kiitos paljon Edward siitä, että saimme nyt keskustella tästä mietinnöstä. Kuten aikaisemmin todettiin, huomenna on tarkistusten jättämisen määräaika kello 12. Tarkistuksia käsitellään 30. syyskuuta IMKon Äänestys on 30. syyskuuta ja täysistunnossa se tulee sitten käsittelyyn Strasbourgissa lokakuun istunnossa. Sitten seuraavaan mietintöön, eli mainonnan vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen. Esitys siis on kohta kahdeksan syvään esittelijänä. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Euh, donc, il s'agit d'une... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kysymys on oma mietinnöstä, jota olen työstänyt. Ja tässä on ehkä merkittäviä päivämääriä. se määräaika on 50. Tarkistettu esittäminen äänestys valiokunnassamme 26. ja 27. Jos kaikki menee hyvin, niin sitten täysistunnossa äänestetään marraskuussa. Ennen kuin aloitan esittelyn, niin niin haluaisin kiittää erityisesti kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat osallistuneet esittämällä kommentteja tähän erittäin tekniseen asiaan. Ja haluan kiittää asiantuntemuksesta tällä alalla, josta on ollut kovasti hyötyä. Kiitän myös kaikkia niitä, jotka parlamentin sisällä ovat toimineet ja valiokunnassamme haluan kiittää myöskin muita järjestöjä, jotka ovat valaisseet tätä asiaa. Kysymys on keskittynyt mainontaan ja epäoikeudenmukaisen käyttäytymisen mainonta-alalla ja siihen, millä tavalla teknologia voidaan hyödyntää tässä suhteessa. Kysymys ei ole kuitenkaan yritysten välistä suhteista, ne katetaan jo olemassa olevassa direktiivissä. Ja olen pyrkinytkin nyt olemaan tässä käsittelemättä mitään äh, filosofis-tyyppisiä pohdintoja, vaan siirtymä suoraan asiaan. Mainonta sinänsä ei ole mikään piiru, vaikka se poliittisessa keskustelussa joskus esitetäänkin sellaisena – se on ikään kuin talouden voiteluöljy. Se vie eteenpäin innovointia, luo, luovuutta ja mahdollistaa sen, että kuluttajilla on valinnan mahdollisuudet. Se saattaa myöskin laskea hintoja. Sillä on hyvin myönteisiä vaikutuksia. Ja vaikuttaa siltä, että on tällaisia sopimattomia kuitenkin käytäntöjä, käytäntöjä markkinoilla – jotka kohdistuvat varsinkin kaikkein haavoittuvimpiin yhteiskunnan ryhmiin. Eli tässä kysymys on siitä, millä tavalla mainonta vaikuttaa kuluttajiin. Ottaisin esille neljä kohtaa. Ensimmäinen niistä kohta, ko, koskee olemassa olevan lainsäädännön arviointia ja direktiivin äh, täytäntöönpanoa, tämän sopimattoman äh, kaupallisen menettelyn direktiivin äh, täytäntöönpanoa. sen puutteet ovat juuri ottaneet tähän, että nyt asiasta puhumme. Minusta on tärkeää, että löydämme myös tavan, jolla voimme vahvistaa eurooppalaista toimintatapaa silloin, kun kysymys on sopimattomasta menettelystä. Varsinkin silloin, kun kysymys on internetissä tehtävästä mainonnasta. Ja kun arvioidaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, niin Siinä on monia kotia, johon voimme olla hyvin tyytyväisiä. Itsesääntelyvälineet, jotka toimivat oikein hyvin yleisesti ottaen, vaikka tietyissä maissa niitä täytyy ottaa käyttöön vielä, sillä niitä ei vielä ole riittävästi. Ja haluaisin myös tarkentaa hieman sitä, mikä on itsesääntelyn ja sen seurauksen välinen suhde silloin, kun kysymys on sopimattomasta menettelystä, jotka eivät kuulu itsesääntelyn piiriin toinen osio on direktiivissä, siis määrällisesti tärkeä osa on se, että pyritään tarkastelemaan uuden tekniikan kehitykseen liittyviä eri ongelmia. Kysymys on nimenomaan äh, tästä ajankohtaisesta puolesta mietinnössämme ja olen tässä ottanut huomioon eri parlamenttikollegoiden antamat neuvot, varsinkin varjoesittelyiden neuvot. Tässä käsitellään useita asioita, varsinkin kohdennettu maiden, maininta ja internetissä tehtävä mainonta, äh, henkilökohtainen mainonta, eli että henkilön sukupuoli, ikä, äh, työpaikka ja niin edelleen tunnetaan. Ja hyvin usein pyritään myöskin urkkimaan henkilön yksityiselämästä tietoja, jotta voidaan mainonta, kohdentaa paremmin. Ja sitten myöskin kulutustottumukset otetaan syyniin eli mitenkään kyseenalaista tätä henkilökohtaistamista, sehän on absurdia, mutta meidän täytyy samalla löytää välineet, joiden avulla me voimme poliittisesti säännellä tilannetta niin, että se ei johda sellaiseen tilanteeseen, jossa mainonta todellakin uhkaa yksityisyyttä. Meidän täytyy käyttää sellaisia teknisiä välineitä, joista tässä suhteessa on hyötyä Tietysti on joitakin asioita, joita ei tarvitse ottaa huomioon, mutta minusta olisi hyvä luoda sellainen luettelo, joka olisi mahdollisimman kattava, kun se antaa erilaisia esimerkkejä tilanteista. Esimerkiksi sillä voidaan rohkaista internetissä henkilökohtaisen ja yksityiselämän suojelun silloin kun esimerkiksi saadaan vaikka sähköpostitse mainontaa, että voidaan aina kieltäytyä kaikista saman lähettäjän mainonnasta. Joskus näin voidaan tehdä, mutta hyvin usein ei. Tarkoitus on käydä myöskin yhteiskunnasta keskustelua asiasta, siitä mikä on sähköpostin sisällön yksityis, yksityisyysaste. Kun kirjoitan johonkin jollekin taholle, niin ei ole tietysti mukavaa, että jos siinä samassa sähköpostissa sanon, että pidän kovasti pizzasta, niin siinäpä minulle tulee välittömästi mailia takaisin, jossa minulle mainostetaan erilaisia pizzoja. Tämän tyyppiset järjestelmät ovat olemassa ja parlamentin pitää nyt ehdottomasti ottaa tilanteesta vaarin, sillä tässä pizza-esimerkissä juuri totesin, että kyseessä on hyvin tärkeä asia, joka liittyy henkilön yksityisyyteen. Joskushan tässä tulee tämä George Orwellin 1984 mieleen, jos ei toimita kunnolla. Ja sitten esimerkiksi tavaramerkkikysymykset. Siinä saattaa olla ongelmia, jos haluan ostaa eh, jos haluan ostaa tiettyjä tavaramerkkejä, tai hyödyntää näitä nimiä, niin silloin saattaa olla, että se otetaan mu- muualla huomioon. Ja, ja siinä minusta meidän täytyy myöskin ottaa näiden merkkien suojelu huomioon. Lisäksi uusi mainonta saattaa aiheuttaa ongelmia, aivan kuten tämä mainontatekniikka Esimerkiksi Facebook, joka on niin kovin suosittu, osoittaa, että siellä voi helpostikin mainostaa ja astutaan näin kaikkien säännösten ulkopuolelle. Kolmas osio, ja kun puhutaan näistä haavoittuvista yhteiskunnan osista, menetä tuota lapset erikseen esille. Lapset ovat luonnostaankin hyvin tiedonhaluisia. Ja näin meidän täytyy varmistautua siitä, että kohdennettu mainonta ei kohdistu väärällä tavalla lapsiin. Neljänneksi, ehkäpä kaikkein tärkein, koskee koulutusta. Se, että eurooppalaista kansalaisista tehdään valaistuneita tässä suhteessa, että he tiedostavat tilanteen ja ymmärtävät minkälaisia henkilökohtaisia tietoja he julkaisevat ja että näitä tietoja saadaan hyödyntää. Ja jo se, että tekstissä on tieto, että kysymyssä on mainonnan kaltainen teksti, on erittäin tärkeä asia. Ja hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat, olen pian käynyt hyvin nopeasti tämän esitykseni läpi, mutta haluan vielä kertoa sen, että olen täysin käytettävissä, niin jos haluatte kritisoida näitä ehdotuksia, niin, ja toivon, että tarkistuksia esitetään lukumääräisesti paljon Strasbourgissa nyt ensi kerralla yhdessä varjoesittelijöiden kanssa aiomme pitää kokouksen, mikä mahdollistaa sen, että voimme saada sitten muokattua tätä työtä ja saada hyvän katsauksen tähän koko kysymykseen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Grazie, grazie mille. Kiitos oikein paljon. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensin Panseri. Kiitos puheenjohtaja. Minusta esittelijä on hyvin onnistunut kokoamaan tässä yhteen ne huolenaiheet, joita valiokunnan viime kokouksessa tuotiin esiin. Ja hän myös aivan oikein otti huomioon ne huomiot, joita eri tapaamisissa on esitetty. Ja todella puhui nyt tärkeimmistä asioista. Kuitenkin uskoisin, että jotakin huomioita tässä vielä täytyy esittää. Tässä tekstissä on yksi kappale, joka koskee internettiä ja siihen liittyviä ongelmia. Internetmainonta ei välttämättä ole pelkään piilomainontaa ja meidän täytyy suojella kuluttajaa erityisesti rajat ylittävässä mainonnassa. Sitten toiseksi se kohta, jossa puhutaan heikot väestöryhmät, siis henkisesti tai fyysisesti heikot, niin tähän pitäisi lisätä myös ihmiset, jotka elävät sosioekonomisesti heikoissa oloissa. He usein altistavat tietylle mainonnan vaaroille. Kolmanneksi tähän tulisi ottaa mukaan kappale, jossa korostetaan tietojen tuotteiden, kuten lääkkeiden tai tupakan erityistä roolia. Ja lopuksi kaksi tärkeää asiaa, jota haluaisin korostaa. Ensimmäinen niistä koskee itsesääntelyä. Mietinnössä tässä keskitytään alan itsesääntelyyn ja sanotaan, että se tavallaan soveltaa olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta ei korvaa sitä. Kun on kuitenkin kyseessä yksityisyyden suoja ja kuluttajien oikeudet, niin tällainen pehmeä lainsäädäntö ei riitä, vaan täytyy todella käyttää todellista lainsäädäntöä. Kuluttajien täytyy saada tietoa siitä, kun heidän henkilötietojaan kerätään ja niitä käytetään ja siksi tässä selkeästi tulisi viitata lainsäädäntötarpeisiin tällaisessa tiedonkeruussa. Sitten tämä privacy by design asia, eli se kun käytetään tiukempia määräyksiä, määräysten mukaisia standardiasetuksia yksityisyyden suojelemiseksi, niin tähän liittyy todella valvonnan tarve Tähän tarvitaan uusia kaupo- markkinointimalleja. Ja jotta voitaisiin todella edistää turvallisuutta liittyen privacy by designin, niin sitä täytyisi korostaa entistä paremmin tässä tekstissä, että se ei jäisi sivurooliin. Tässä olivat omat huomioni. Totta kai tapaamme vielä Strasbourgissa. Mutta uskon, että varmasti saamme aikaan hyvän mietinnön. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, Rosvan. Euh, Kiitoksia. Niin, Philippe Juvanin mietintö on oikein hyvä ja mielenkiintoinen. Ja se sisältää kaikki sen, mitä totesimme, kun olemme usean otteeseen kohdanneet. Ja on erittäin mukavaa varjoesitellä nähdä, että kaikki ne panostukset, joita työhön on itse laittanut, myöskin löytyvät täältä itse mietinnöstä. Haluaisin todeta, että hyvin usein tässä valiokunnassa todetaan, että me toimimme liian välinpitämättömästi suhteessa sisämarkkinoihin ja mainontaan myöskin. Mutta liikamainonta välillä kaikki ne, jotka täällä ovat esimerkiksi pormestareita tai muuta, tietävät, että on erittäin tärkeää vähentää myöskin kyliin ja kaupunkeihin sisään ajattaessa näitä mainoksia, mutta niitä on yhä enemmän. Philip Jyvänin mietinnön tavoite on keskittyä tämän päivän erityiskysymyksiin, varsinkin uuden teknologian asettamiin haasteisiin. Haluaisin yhteenvedonomaisesti todeta, asiasta seuraavaa. Mainonta on oikein hyvä. Me tarvitsemme sitä taloudessamme. Sen täytyy olla rehellistä ja sen täytyy olla myöskin uskollinen kuluttajille ja kaikille taloudellisille toimijoille. Yksi niistä vaaroista, joka tämänhetkisessä tilanteessa on, että mainonta liukuu pois tästä Ja uskokseni tässä siinä puhutaan tällaista piilomainonnasta. Meidän täytyy sitä varoja. Ja varoja siinä me olemmekin keskustelussa. Ensinnäkin kollega Panzeri otti esille itsesääntelykysymyksen. Minä puollan kiihkeästi itsesääntelyä myöskin mainonta-alalla, sillä siellä nähdään, millä tavalla se toimii. Ja toteaisin, että itsesääntely ei kuitenkaan ole itse hallintoja turha tässä on mennä termejä sekoittelemaan. Kaikissa niissä maissa, joita itsesääntelyä on, niin tietysti on myöskin juridinen puitteisto, joka puitteissa toimitaan. Itsesääntely koostuu siitä, että ammattilaiset, jotka ovat yhteydessä muihin intressiryhmiin, kysymys on erilaisista järjestöistä, kokoontuvat pyrkiäkseen sääntelemään niitä ongelmia, joita syntyy, kun kysymys on tietystä puitteistosta. Ja näin vältetään se, että lainsäätäjä joudu puuttumaan tilanteeseen. Tässä mietinnössä myöskin pohditaan näitä asioita hieman enemmän, mutta riittävän hyvin ei tule esille se, mikä on yhteissääntelyn ja itsesääntelyn välinen raja. Me tarvitsemme itsesääntelyä ja me tarvitsemme myös yhteissääntelyä. Meidän tulisi ehkä kuitenkin todeta, että silloin kun itsesääntelyä tarvitaan, niin se ei ole kuitenkaan riittävää vaan meidän tulisi ehkä hieman antaa nyt ohjeistusta sen suhteen, miten kuulutaan itsesääntelyyn ja milloin yhteissääntelyn piiriin. Yhteissääntely, jos kollegat eivät sitä tiedä, on sellaista, jossa julkiset tahot yhdessä ammattilaisten kanssa päättävät siitä, mikä sopii ja mikä ei. Itsesääntely taas on sitten ammattilaisten toimintaa, jotka ovat saaneet tämän vallan delegoitua julkisilta viranomaisilta toteat myös tässä tekstissä, että itsesääntely ei välttämättä mahdollista sanktiointia. Se ei ehkä pidä ihan paikkaansa. Kyllä siinäkin voidaan sanktioita ottaa käyttöön, jotka ovat aika peloitteita ja karkoitteita aiheuttavia. Kun tarkastellaan sitten piilomainontaa, niin minun mielestäni tässä on kyseessä tilanne, jossa meidän täytyisi ottaa yksi asia selkeästi esille. Olen sitä mieltä, että on täysin kestämätöntä se, että voi olla tapauksia, joissa yritykset maksavat viestintäyrityksille, jotka leikkivät kuluttajia ja jotka sitten välittävät tämän viestin kuluttajille tarkoitetuilla sivustoilla suositellakseen tiettyjä tuotteita. Samalla leikkien itse näitä peruskuluttajia. Minä ehdottaisin, että meidän täytyy mennä niin pitkälle, että jopa kielletään tällainen. Minusta ei saa olla oikeutta maksaa tai että meillä on palkallisia, jotka leikkivät kuluttajia, sillä kun ollaan internetissä ja kun tarkastellaan vaikkapa sitä, että halutaanko ostaa joku tuote ja katsotaan muiden kuluttajien näkemyksiä, niin silloin lähdetään liikkeelle siitä, että käyttäjien näkemykset ovat neutraaleja – ja niiden takana ei ole mitään intressejä eikä niistä ole maksettu. Kyllä yritystenkin intresseissä on kieltä tällainen toiminta, sillä hyvin usein silloin kun sanan tietoa, joka on tällaista ikään kuin piilomainontaa, joka tulee eri tahoilta, niin hyvin usein kyseessä on myöskin sellainen toiminta, joka samalla haittaa muiden tuotteiden markkinoilla olevaa tai muita yrityksiä tai halventaa niitä. Silloin kun kuluttaja ottaa tähän asiaan kantaa, niin äh, se on tietysti hyväksyttävää, mutta jos se tehdään rahan, rahasta, niin silloin sitä emme voi hyväksyä mielestäni. Lisäksi meillä on paljon muita ongelmia, jotka eivät välttämättä välitä tätä mainosta itse vaan toimivat ennen sitä. Kysymys on siitä, mitä hyödynnetään, kun välitetään tätä viestiä ja millä tavalla voidaan viestiä viedä eteenpäin. Tässä suhteessa mm, voimme mielestäni päästä siihen, että esimerkiksi ne pienet rastituta tota, rastitetaan silloin, kun noitaan kantaa johonkin asiaan, niiden tulee jäädä yksityiseksi. Ja Olen samaa mieltä kanssasi siinä, aivan kuten totesitkin, että joka tapauksessa kaikki mainosviestit tulee selkeästi ilmaista, että siinä on kyse mainonnasta. Kultainen sääntö on se, että mainonta täytyy olla selkeää, että se on mainontaa. Ei se millään tavalla heikennä mainonnan arvoa. Silloin kuuluttajat tietävät, että mainonta on tietyn tyyppistä informaatiota, joka ei ole niin kuin muu informaatio. Ja kaikki tutkimukset osoittavat, että kuluttajat, ja meidän täytyy erityisesti ottaa huomioon tässä nämä heikossa asemassa olevat kuluttajat, kaikki kuluttajat tietävät, että mainonta kaunistelee todellisuutta, mutta ei se nyt niin vakavaa ole me osaamme suhtautua siihen oikealla tavalla ja siitä syystä se on erittäin tärkeää. Eli pyrimme sitten muutaman tarkistuksen kanssa vielä hienosäätämään tätä tekstiä, jotta kaikki pääsemme tähän samaan lopputulokseen, jota me niin tavoittelemme. Olet myös ottanut esille koulutuksen, joka on silloin hyvin tärkeä. Ja... Mm, minä en usko, että tämä mainontakoulutus on suinkaan niin vaikea asia. Minusta meidän täytyy pyrkiä siihen, että saamme aikaiseksi konsensuksen, jotta koulutus saa oikean aseman, mikä sillä pitää ollakin koululaitoksessa, muualla yhteiskunnassa. Mitä paremmin ymmärtää mainontaa, sitä paremmin on myöskin asiat tiedostava kuluttaja ja sitä paremmin pystyy toimimaan yhteisessä taloudessa. Grazie mille, Kiitos. Seuraavaksi Ryyle. En ole varjoesittelijä mutta olin alu, keskustelun alussa myös mukana ja mietintö todellakin heijastelee sitä, mistä me olemme keskustelleet ja mitä myös totesimme monista tutkimuksista. Tässä on konkreettisia ehdotuksia ja yleistä analyysiä, jotka tuodaan yhteen. Meidän pitäisi korostaa, tai haluan korostaa nämä, että viitataan kuluttajamarkkinoiden tulostauluun – myös nämä valistuskampanjat, joista va- joita vaaditaan, ovat hyviä. Ja sitten mainonta, mainonnan lukutaito lapsille. Nämä olivat ähm, asioita, jotka olivat tärkeitä keskustella. Myös nämä sweep-hankkeet. Ähm, yksi ainoa kommentti minulle myös äm, Rova Turunen sanoi, että hänellä olisi tästä kritiikkiä. Nimittäin kohta yksi. että sopimattomia kaupallisia menettöjä koskeva direktiivi, että se, että se kuuluisi siis tähän, siihen soveltamisalaan kuuluisi tämä, mutta sitten ristiriitaista tietoa annetaan kuitenkin myöhemmin. Tässä pitäisi, eli tässä ollaan siis pyritty yhdenmukaistamiseen ja jäsenvaltiot eivät mennä, voi mennä pidemmälle. Se voi tarkoittaa ongelmia, jos tulee uusia kehityksiä, esimerkiksi maailmannan alalla sopimattomia menettelyjä. Silloin jäsenvaltiot äm, ovat riippuvaisia siitä, että EU toimii ja EU on tietysti aina hitaampi. Eli tässä on mielestäni hieman ristiriita olemassa. Olen sitä mieltä, että, että tämä viittaus direktiivin sopimattomista menettelyistä pitäisi vahvistaa tässä kohdassa. Kiitos ja seuraavaksi De Jolk. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jatkaa ja jatkaa vielä näitä myönteisiä kommentteja, joita täällä on jo kuultu hyväksyn tässä nyt monet, tai niin, monia asioita. Kuitenkin tässä jätetään huomiota tietty psykologinen puoli. Tämä on kuitenkin harmi, harmillista, koska olemme nähneet erilaisia kehityskulkuja Internet kehittyy koko ajan ja mainonnan määrä lisääntyy jatkuvasti. Näemme, minkälaista mainontaa nyt voidaan harjoittaa uusien teknologioiden avulla. Joskus mainonta jopa onnistuu tunkeutumaan alitajuntaan – Ja nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä kehityskulkuja ja siksi olisikin hyvä, että komissio arvioisi sitä, että onko totta, että mainonta on entistä valtaisampaa ja tunkeutuvampaa kuin aikaisemmin. Ja sitten mitkä ovat mainonnan sosiaaliset puolet. Voisin kuvitella, että monien ihmisten mielestä on turhauttavaa nähdä, mitä kaikkea he voisivat hankkia, jos heillä vain siihen olisi varaa. Eli tällainen sosiaalinen ulottuvuus puuttuu mielestäni tästä mietinnöstä ja sitä voitaisiin todellakin tarkastella. Sitten haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Ajattelen tässä nyt lapsia. Tässä mennään aivan oikeaan suuntaan tässä mietinnössä – mutta emme saa tässä keskittyä ainoastaan internetin, vaan myös kouluohjelmiin, e, televisio-ohjelmiin ja niin edelleen, jos ne ovat lapsille suunnattuja. Esimerkiksi Hollannissa TV-mainonnassa pyritään rajoittamaan tietynlaista mainontaa, mutta kuitenkin lapsiin kohdistuu esimerkiksi lelumainontaa. Olen yhtä mieltä joistakin asioista, joita Heide Ryhle toi esiin tähän liittyvästä direktiivistä. On totta, että se ei ole täydellinen, mutta menee kuitenkin hyvään suuntaan. Ja toiseksi meidän täytyy katsoa, miten sitä voidaan entisestään parantaa, jotta heikossa asemassa olevat kuluttajat voidaan ottaa entistä paremmin huomioon. Ja tässäkin haluaisin, että tarkastelisimme asiaa entistä paremmin. Ja sitten vielä lopuksi johdanto-osan kappaleessa A todetaan, että mainonnan yksi hyvistä puolista on se, että sillä voidaan puuttua jonkin tietyn tuotteen hallitsevaan markkina-asemaan. Pohdin, onko tämä totta. Voivatko jotkin tahot, joilla on valtaisat mainontabudjetit käytettävissään, puuttua tilanteeseen tällä tavoin, esimerkiksi suuret yritykset. Haluaisin kysyä, onko tätä tilannetta pohdittu. Kiitos ja vielä lopuksi Schwab. Kiitos esittelijälle tästä loistavasta työstä tästä valiokunta-aloitteessa mietinnöstä. Eli ähm, tässä puhumme mainonnan vaikutuksesta kuluttajiin ja tätä ei ole, asiaa ei ole käsitelty eurooppalaisella tasolla näin laajasti. Ja tämä e, edistää myös meidän valiokuntamme työtä. Kiitos tästä kovasti esittelijälle. Toiseksi, toisin kuin Rova Ryyle, en ole sitä mieltä, että kohta yksi ähm, on ristiriidassa muiden kohtien kanssa – sillä tässähän on tutkimuksissa osoitettu ongelmia, eli sopimattomia menettelyjä, jotka ovat tässä itse asiassa ollut yritysten välisiä, jotka eivät ole direktiivin soveltamisalassa. Eli eurooppaisella tasolla en, emme tämän tällä hetkellä, tämä ei ole johtanut kuluttajansuojan vähenemiseen, ellei äm, rouva Ryyle oleta, että EU reagoi huonommin kehityksiin kuin kansalliset jäsenvaltiot ja kehitys paikallisella, tasolla on erilaista kuin suurten ylikansallisten yritysten menettelyt. Mitä, mitä siis tuleeko tähän täys tiettyyn alueeseen, niin tämä on aivan riittävää. Ja ehkä sen voi kuitenkin tässä mainita hieman selkeämmin. Toiseksi olen sitä mieltä, että tämä tietosuojaulottuvuus, joka mainitaan tässä mainonnan yhteydessä, voi osoittaa uusia vaikeuksia ehkä meidän pitäisi muiden valiokuntien kanssa yhdessä yrittää käsitellä juuri tätä aihetta, sillä tämä on yksi niistä aiheista, joka, jota, joka vaikuttaa kuluttajien yhä enemmän. Mehän Saksassa olemme puhutte, puhuneet esimerkiksi Google Street Viewn kuvista, ja puhumme varmasti tästä aiheesta useamminkin. Niinpä tämä mietinnöstä tähän on hyvä perusta tälle keskustelulle ja olen tyytyväinen, jos voimme keskustella tästä lisää. Kiitos sitten Styler. Thank you, eh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. Tämä mietintö on todella kiinnostava. Olemme keskustelleet paljon tänä iltapäivänä. Olette oikeassa, kun viittaatte lapsiin tässä mietinnössä ja olen lapsiin kohdennettua mainontaa vastaan todella voimakkaasti. Yksi asia on kulttuurierot, kun puhumme mainonnasta. On ero markkinoinnin ja mainonnan välillä ja tämä on tietysti vain pieni ero kun kuluttaja on antanut hyväksyntänsä esimerkiksi kanta-asiakaskortin kautta, niin silloinhan voidaan seurata sitä, mitä ihmiset ostavat. Esimerkiksi minä käytän kanta-asiakaskorttia ja ostan kissan ja silloin voidaan tietysti olettaa, että minulla on kissa ja, ja sitten minulle voidaan mainostaa kissan ruokaa. Näin voidaan siis seurata äm, käyttötottumuksia. Jo, eli tämä on siis eri tilanne, jos antaa hyväksyntänsä, mutta jos ei anna hyväksyntäänsä tällaiselle mainonnalle, niin sitä tilannetta meidän pitäisi tarkastella. Mainontaa, tästä, tätä ei ehkä käsitellä siinä mielessä, että markkinat ovat muuttuneet ja kanta-asiakassuhteet ovat tulleet standardiksi. Tämä on tämä on itsestään selvää oikeastaan nykyään. Mitä haluaisin kysyä komissiolta on se, että kun esimerkiksi puhutaan hienotunteisuudesta mainonnasta, esimerkiksi tämä äm, direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä, jos ostaa esimerkiksi pesukoneen ja luvataan, että saa kolmen vuoden takuun tästä pesukoneesta, niin rikkooko yhtiö itse asiassa e, itse asiassa tässä lakia, sillä jos puhutaan tästä vapaasta vapaaehtoistakuusta, niin itse asiassa yhtiöllähän on velvollisuus lain mukaan antaa tällainen takuu, jolloin ehkä siis yhtiö tässä rikkoo direktiiviä sopimattomista kaupallisista menettelyistä jos esimerkiksi mainostetaan siis tällaisista, että annetaan ilmaiseksi jotakin, mitä itse asiassa lain mukaan pitää antaa. Me elämme maailmassa, joka on uusi, jossa on uutta teknologiaa ja pitää olla rehellinen. Uudet, jos ei olisi uutta teknologiaa, niin yhtiöt eivät tietäisi meidän käyttötottumuksiamme. tietysti meidän pitää, niin kuin De Jong sanoi, puhua näistä synkistä puolista, mutta ää, ähm, maailma ei ole mustavalkoinen ja meidän pitää varmistaa, että jos ei ole hyväksynyt, että saa mainontaa, niin äh, että silloin sitä ei saisi. Kiitos tästä keskustelusta. Ähm, olen todellakin kiinnostunut siitä, että saisin vastauksen tässä tähän kysymykseen näistä pesukoneen takuista. Kiitos. Seuraavaksi Lagunda komissiosta. Olkaa hyvä. Eh, presente Mr. Petri. Entä eh, herra Petri, onko hän paikalla? Kiitos puheenjohtaja. Komission näkökulmasta haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä hänen työstään ja siitä, että hän on tuonut pöydälle tämän aiheen parlamentin keskusteluihin. Erityisen tyytyväinen olemme siihen, että äh, käsittelemme käyttötottumuksia seuraavaa mainontaa uuden tieto- ja viestintätekniikan avulla käytötottumuksia seuraava mainonta herättää kysymyksiä tietysti tietosuojasta ja yksityisyydestä. Päähuolen aiheena tässä on näiden käytäntöjen äm, läpinäkyvyys ja se konteksti, joissa, jossa kuluttaja tiedotetaan tai heille ei tiedoteta komission tutkimukset ovat osoittaneet, että kuluttajat eivät usein tiedä, että heidän käyttötottumuksiaan seurataan. Olemassa olevat yleiset lait tietosuojasta, josta oikeuden pääosasta on vastuussa, ovat neutraaleja ja viittaavat internetkäytäntöihin mainonnassa ja henkilötietojen käsittelyyn tarkemmin sanottuna – lainsäädäntötyö on käynnissä ja yritämme siinä käsitellä näitä suuria yksityisyyden ja tietosuojan haasteita mukaan lukien ne haasteet, jotka syntyvät äm, käytötottumisia seuraavaa internetmainontaa. Näin voimme modernisoida sään, sääntelypuitteita ja myös siis käsitellään tässä uusia teknologioita ja niiden haasteita. Halusin puhua tietystä, eh, tietyistä erillisistä eh, kohdista tässä, kun nyt olemme eh, käyneet tätä keskustelua. Olemme keskustelleet paljon direktiiviä, joka koskee sopimattomia kaupallisia menettelyjä, joka on tietysti tärkeä lainsäädäntö, joka käsittelee mainontaa ja sitä, onko mainonta sopimatonta vai ei. Haluaisin huomauttaa tästä tämän direktiivin toteuttamisesta, täytäntöönpanosta, että, ja koska siis mietintö korostaa, että direktiiviä on pantu täytäntöön eri, hyvin eri lailla eri jäsenvaltioissa. Tämä on tietysti totta, siinä mielessä, että, että tietysti joissakin maissa sitä ei ole äm, saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä oikein. Sitä ei pitäisi, ei pitäisi tietenkään unohtaa, että tämä direktiivi on hyvin laaja ja siinä on yleisiä lausekkeita, joiden takia siis soveltamisala on hyvin laaja. Tärkeä osa tässä ovat uudet teknologiat, ja direktiivi pitäisi olla myös tulevaisuudessa sovellettavissa ja sillä pitäisi voida puuttua internetissä sopimattomaan mainontaan, kuten mietinnössäkin mainitaan. Jotta voitaisiin puuttua tulkinnan ongelmiin ja tehdä direktiivin täytännönpanosta yhteneväisempi, komissio on julkaissut suuntaviivat viivat ja kansalliset viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä näihin suuntaviivoihin. Kuten esittelijä sanoi, komissio tietysti varmistaa, että nämä suunta, näitä suuntaviivoja päivitetään säännöllisesti ja että ne ottavat uudet kehitykset huomioon. Lisäksi komissio kehittää tietokantaa ennakkotapauksista ja kansallisista käytäntöistä, jotka ovat tärkeitä siinä, kun, äm, kun kansalliset viranomaiset tulkis, tulkitsevat direktiiviä yhteneväisesti. Tärkeä seikka, josta myös puhuttiin tänään, on, on piilomainonta. Piilomainon mainitsi herra Rochefort ainakin. Pitäisi ehkä selventää sitä, että tämä sopimattoman kaupallisen menettelyä koskeva direktiivi todellakin viittaa tällaiseen piilomainontaan siinä mielessä, että yrityksen kauppias on mainonnan takana. Eri yritys on siis maksanut siitä, että, että tehdään tiettyjä kommentteja esimerkiksi sosiaalisissa verkostoissa ja foorumeilla. Tämä kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan ja sitä pidetään sopimattomana käytänteenä, mutta mikä ei kuulu soveltamisalaan on eh, yksittäisten kuluttajien mielipide siitä, onko joku tietty tuote hyvä vai ei. Tässä tietysti tällaiset mielipiteet voivat levitä nopeasti internetissä ja niillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia tämän tuotteen valmistajiin, mutta komission mielestä on vaikea, vaikea, olisi vaikea puuttua tähän minkälaisella lainsäädäntöllä, etenkin kun otamme huomioon tässä ähm, ilmaisunvapauden periaatteen. Komissio on tyytyväinen myös siihen, että mietinnössä mainitaan haavoittuvat kuluttajaryhmät ja lapsiin kohdistuva mainonta. Tätä on myös käsitelty sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevassa direktiivissä. Ja komissio, kuten mietinnössä on mainittu, tarkastelee jäsenvaltioiden kokemuksia direktiivin täytäntöönpanossa, kun ähm, me raportoimme siis tästä direktiivistä ensi vuonna. Eli ähm, kokemuksista siis siinä määrin, kuin me saamme niiltä, niitä jäsenvaltioita ja kun ne ovat olennaisia. Lopuksi haluaisin vastata herra Rova Stillerin kysymykseen tästä pesukoneen takuusta. Todellakin olet, tätä, tämä oletettaisiin sopimattomasti tai harhaanjohtavasti, harhaanjohtavaksi mainonnaksi, jos kauppias pitää tätä takuuta niin sanottuna lisäarvona, jos se siis esitetään lisätakuuna tämä kuluttajan oikeus, siis jonka, joka hänellä on lainsäädännön mukaisesti. Tämä on mainittu kohdassa kymmenen tämän direktiivin liitteessä joka, jossa määritellään tämä sopimattomaksi menettelyksi. Eli pesukoneet on tässä siis otettu soveltamisalaan mukaan. Ja ähm, kollegani pääosasto tietoyhteiskunnasta halusi vielä mainita yhden seikan. Thank you, madam. <coughs> Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollega. Tässä mietinnössä viitataan mainontaan ja varsinkin internettiin, online-palveluihin. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että komissio julkaisi huhtikuussa asiakirjan, jossa kysymys on online-palveluiden kehittämisestä kaikilla aloilla Euroopassa. Ja vaikka se ei välttämättä suoraan viittaakaan mainontaan, niin tässä digitaalisessa agendassa on tiettyjä osioita, jotka siihen liittyvät. Se tunnustaa sen, että tarvitsemme käyttäjien luottamuksen lisäämistä. Ja tässä suhteessa ottaa esille kaksi näkökohtaa, jotka mielestäni ovat relevantteja tässä suhteessa. Ensinnäkin on suunnitelma päivittää EU online-oikeuksia, jotta kuluttajat voivat sitten internetistä löytää kaikki ne oikeudet, joita heillä on tietosuojalainsäädännön ja muiden puitteissa. Ja kyseessä on myös aloite, jonka avulla pyritään luomaan sidosryhmä aloite, joka kattaa tällaiset äh, trustmarksit eli luottamusmerkit, joiden avulla kuluttaja voi sitten varmistautua internetsivuston luotettavuudesta. Haluaisin kiittää erittäin tasapainoista ja hyvin valmistelusta mietinnöstä. Ja vaikka tässä puhutaankin suorastaan, suoraan näistä AV- ähm, kysymyksestä, AV-direktiivistä, niin se sisältää tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat kuluttajasuojaa, varsinkin alaikäisiä, jota se suojaa epäoikeudenmukaiselta, epäasialliselta mainonnalta, varsinkin televisiossa. Ja siinä on myöskin säännökset, jotka koskevat tuotesijoittelua. Komissio raportoi tämän soveltamista vuoden 2011 men- loppuun mennessä ja siinä otetaan esille erityisesti lapsiin kohdistuva mainonta. Ja tietysti tämän päivän mietinnön tulokset sitten otetaan myös huomioon Jotkut mietinnön osiot, jotka koskevat näitä ei-pyydettyjä kaupallisia viestejä tai viestinnän luottamuksellisuutta mukaan lukien sähköpostit, kuuluvat jo yksityisyysdirektiivin puitteistoon. Ja siellä on joitakin säännöksiä, jotka vaativat sitä, että käyttäjällä on mahdollisuus helposti ja ilmaiseksi kieltäytyä kaupallisista viesteistä ja että henkilötietojen onkiminen on sallittua vain luvanvaraisesti silloin, kun lupa on saatu käyttäjältä. Haluaisin muistuttaa myös siitä, että hyvin pitkälti internetin uudet palvelut ovat olemassa, niitä rahoitetaan mainostahojen toimesta. Ja emme saa aliarvioida missään tapauksessa, mikä on mainonnan panos, kun kehitetään tai saadaan tällaisia kaikkia palveluita internettiin. Ja komission tavoitteena ehdottomasti on varmistautua siitä, että näiden palveluiden kasvu ja ne hyödyt, joita ne tarjoavat yhtenäismarkkinoille, kehittyvät edelleen. Kiitoksia. Grazie mille. Passo la parola per le conclusioni. Kiitos. Nyt loppupuheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Pour mes chers collègues, l'heure avançant, je vais tenter d'être bref. Niin, hyvin lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä täällä nyt on sanottu. Sosiotaloudellinen haavoittavaisuus, yhteissääntelyn ja itsesäätelyn välinen raja, joka täytyy määritellä paremmin. Psykologinen lähestymistapa mainonnassa, se on erittäin tärkeä. Joku puhuu tässä lääkkeistä, tupakasta, alkoholista. Meidän täytyy löytää jotain tästäkin. Alkoholit on aika hyvin jo eh, hallinnassa. Tupakkaakin käsitellään jo, mutta lääkkeet ovat toinen asia. Ehkäpä pari kysymystä. Ensinnäkin meillä on olemassa oleva lainsäädäntö ja tietenkään päällekkäisyyttä ei haluta. Se on ihan turhaa. Toiseksi tilanne on toinen jäsenvaltiosta toisen siirryttäessä. Kun tarkastaa yhden maan mainontaa, niin se poikkeaa kovasti toisesta. Jokainen tuntee oman maansa tietysti. Joskus ollaan yllättyneitä, ilahtuneita, shokerattuja. Emme me voi kaikkeen tähän puuttua että varsinkaan puuttua jäsenvaltioiden välisiin eroihin. Ja kysymys ei olekaan siis siitä, että kaikkialla on samaa mainontaa. Minusta hyvä uutinen on se, että tämä pesukoneongelma, joka Charlesilla tuli, on nyt hoidettu pois alta. Se on mukavaa. Ja sitten voi saada teidän tarkistuksianne ja teidän kommenttejanne ensi viikolla Strasbourgissa. Kiitoksia. Grazie mille. Kiitos. Nyt äänestämme siis 29. syyskuuta valiokunnassa IMKossa tarkistusjärjestämisen määräaikaan 5. lokakuuta. Äänestys IMKossa 26.27. lokakuuta ja täysistuntokäsittely marraskuussa sitten. Nyt viimeinen esityslistan kohta, kohta yhdeksän. Pyydän anteeksi sitä, että olemme hieman myöhässä meidän piti lopettaa edellinen kohta kello kuusi, mutta näin ei käynyt. Eli kohta yhdeksän taloushallinnon ja taloudellisen vakauden parantaminen unionissa, erityisesti euroalueella. Annan nyt välittömästi esittelijä Kamposille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin viitata siihen, kuinka tärkeä tämä komission tiedonanto on – IMKO laatii tähän lausunnon. tiedonannolla on merkitystä suhdanteidenkin valossa ja talous- ja rahoituskriisin valossa ja samoin sillä on poliittista painoarvoa. Ja tämä tulee näkymään erityisesti tulevina vuosina. Ja tulemme näkemään, kuinka kansalaiset suhtautuvat tähän. Puheenjohtaja pyytää nyt kaikkia muita poistumaan sallista, mikäli heitä ei tämä aihe kiinnosta. Esittelijä. Tämä lausunto on tärkeä myös sisämarkkinoiden kannalta, koska näin voimme vahvistaa jotakin niitä kysymyksiä, joita haluamme tässä valiokunnassa vahvistaa. Haluaisin puhua lyhyesti myös Ekonin mietinnöstä, siis Feijon mietinnöstä. Meillä on ollut yksi keskustelu tästä ja tässä oli kyse siitä, että käsittelimme komission asiakirjaa, joka laadittiin 12.5. Ja analysoimme tätä ja halusimme mukaan hieman muitakin kohtia. Esit- esittelijä keskeytetään. Puheenjohtaja pyytää todella nyt hiljaisuutta saliin niin, että voimme jatkaa sen käsittelyä. Esittelijä. Kiitoksia. Meidän analyysimme ei tule siis käsittelemään ainoastaan Feijon käyttämää asiakirjaa, joka laadittiin siis 12.6. vaan tässä on mukana myös 36. laadittu asiakirja. Olen pitkälti yhtä mieltä Feijun kanssa, mutta me painotamme osittain hieman eri asioita, kuten kasvua ja työllisyyttä. Tässä on samoin kyse siitä, että Mario Montin suositukset ja Single Act otetaan tähän mukaan. Kasvu- ja vakaussopimus. Tähän tarvitsisimme oikeastaan rinnalle kasvu- ja työllisyyssopimuksen. Työllisyyttä on yhä hankalampi laskea, mutta EU 2020-strategiaan kuuluu oikeastaan jo mahdollisuus laskea ja mitata kasvua ja työllisyyttä osittain pohjautuen väestöön. Sitten äh, rahoitus ja finanssivakausindikaattorit, niitäkin tarvitaan – Tämäkin on mukana 2020 strategiassa ja siinä viitataan tutkimuksen ja kehityksen suunnattavista innovaatioista, samoin köyhyyden torjumisesta, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, koulutuksesta ja niin edelleen. Unionin tulisi saada myös mahdollisuus rahoituksellisten kysymysten ohella saada yleisempiä talouden tietoja jäsenvaltioista. Me emme ole yhtä mieltä komission puoli automaattisista sanktioista. Meidän mielestämme tässä voi tietenkin olla myönteisiä ja kielteisiä aloitteita, mutta Lissabonin Mm, sopimuksen määräyksiä vastaan ei pidä toimia. Samoin euroryhmän roolia tulisi tässä parantaa entisestään, mutta nyt ei ole oikea aika puuttua tähän kysymykseen. Sitten Euroopan velkavirasto Näin meillä olisi molemminpuoliset takuut velkatilanteessa. Pystyttäisiin puuttumaan keinotteluun ja sitten euroobligaatiot. Niistä Barroso teki viime viikolla tällaisen EU Project Bond-ehdotuksen – Nämä olisivat tällaisia yleishyödyllisiin hankkeisiin liittyviä muotoja. Pidämme ponnistuksia verokoordinoinnista hyvinä, mutta tämä ei ole mikään semanttinen kysymys. Tässä Single Market Actissa halutaan mennä todella harmonisaation suuntaan, ei ainoastaan koordinoita asioita. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tätä kautta voisimme ehkä pystyä ratkaisemaan joitakin kysymyksiä, jotka ovat IMKOlle erityisen tärkeitä. Toinen tärkeä asia on sähköinen kauppa. No, nyt haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet tässä mukana. Samoin varjoesittelijöitä. Kaikki eivät ole täällä tänään läsnä, mutta kiitän heitä silti jo käydyistä keskusteluista. Yrimme tietenkin pääsemään neuvotteluissa eteenpäin niin, että saamme tehtyä hyvää työtä tässä tärkeässä lausunnossa. Sitten kollegoiden tarkistukset. Olen valmis arvemaan uudelleen omia ehdotuksia. Tässä on tietty tunnettu raja, mutta mutta voin kuitenkin käsitellä näitä tehtyjä tarkistuksia. Kiitoksia esittelijälle. Kiitos, että olette valmis yhteistyöhön. Nyt meillä on vielä noin 15 minuuttia tulkkauksellista aikaa. Tämä saattaa olla ongelma tässä jatkossa, mutta nyt on puheenvuoron varjoesittelijöille. Jyvä, jälleen. Olkaa hyvä. Niin, kiitoksia. Puhun Constance Le Grippin nimissä, joka valitettavasti ei päässyt paikalle tänään. Hyvin lyhyesti, hyvä esittelijä. Tässä on kaksi kohtaa oikeudellisia. Ensinnäkin tämä työllisyyden kasvupaketti ongelma. Olen samaa mieltä näissä ongelmissa, jotka otitte esille, mutta olemme sitä mieltä, että me emme voi päästä kasvuun pelkästään julkisten varojen ja lisäämisellä velan vähentämisellä. Ja näin ollen tällainen vaikutusanalyysi. Ettäkö pelkää sitä, että se on liian rajoittava markkinoiden toiminnalle? Ja pohdinkin sitä, että onko tässä kysymys pikemminkin siitä, että saatamme luoda sellaisen välineen, joka toimiikin vastakkaiseen suuntaan, kun tiedämme, että kasvu ja työllisyys liittyvät läheisesti toiseensa. Toiseksi tämä Euroopan velkavirasto, jota ehdotetaan EPPssä suhtaudumme erittäin ristiriitaisesti tähän asiaan, sillä tässä tapauksessa vaarana on, suuri vaara on se, että ne lainat, joita otetaan tästä virastosta, niin niiden ehdot ovat huonommat. Sillä tässä asetaan samaan arvoon ne maat, joilla on hyvä luokitus ja ne, joilla ei ole. Eurooppalainen rahoitusrahasto olisi hyvä lisä, lisä ja siihen voisivat eurovyöhykemaat osallistua, kuten myöskin Euroopan keskus, investointipankki. Ja näin myöskin samalla noudatettaisiin näitä lähestymiskriteereitä. Muitakin kommentteja on, mutta uskoisin, että meillä on aikaa niihin liian vähän. Grazie mille. Kiitos. Seuraavaksi Grossman. Kiitos puheenjohtaja. Herra Syvään, voin ö, todellakin jakaa teidän huolenaiheenne kun katselemme tätä Ekonon suositusta, se on kyllä loistava, mutta, mutta minä näen kyllä nämä esittelijän ehdotukset aika kriittisesti. Emme voi siirtyä tässä tällaiseen avustusunioniin. Sen voi unohtaa ja kun ajatellaan yhteisiä euroobligaatioita, niin sen voisi, voisi vain siinä, siinä tapauksessa tehdä, kun tietty valtio menee järjestelmällisesti konkurssiin ja silloin, silloin nämä velat pitää järjestellä uudelleen, mutta näin pitkällähän me emme edes ole tässä vaiheessa. Ja mitä tulee myös verojen yhdenmukaistamiseen, se ei tule toimimaan EU-ssa aivan yksinkertaisesta syystä, nimittäin on valtioita, jotka rahoittavat sosiaalikulut veroilla ja sitten taas Saksassa esimerkiksi tehdään tämä aivan eri tavalla. Miten tämä voitaisiin yhdenmukaistaa? Se ei tule toimimaan. Ainoa toimiva ratkaisu olisi se, että esimerkiksi yhteisöveroon yritetään saada yhteinen perusta. Se olisi jo askel tähän suuntaan. Siihen olisi mahdollisuuksia ja se olisi yksinkertaisempaa. Mutta en tiedä, suostuisivatko jäsenvaltiot siihen, sitä epäilen kyllä tämä velkojen yhdistäminen ei voi toimia. Se olisi askel erilaisen unionin suuntaan ja, ja tällä, tämän tyyppinen unioni äm, torjutaan Saksassa kaikilla rintamilla ja sen puolelle ei varmaan saada enemmistöä. Me ehdotamme äm, esittelijän tähän lausuntoon vastaavia tarkistuksia sitten. Kiitos. Seuraavaksi De Jong. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, pyrin puhumaan hyvin lyhyesti, koska aika on niin vähän. Jos IMKO antaa lausunnon, niin minusta nämä kaksi perusasiakirjaa, joita meillä on, eli Montin paperi ja toinen ovat tärkeitä, jotka Molemmat ottavat esille sen, että sisämarkkinoiden täytyy toimia hyvin tulevaisuudessa, siitä syystä täytyy tehdä myöskin muutoksia. Ja se onkin juuri se ongelma, joka minun mielestäni tässä Van äh, Rompäyn äh, esittämissä uudistuksista. Eli äh, hyvin pyritään alijäämää pienentämään, mutta sitten sinne pitää ottaa sosiaalinen ja tässä suhteessa olen itse asiassa tyytyväinen, että mietinnössä on kiinnitetty asiaan huomiota. Mutta minun mielestäni se täytyy selkeästi yhdistää sisämarkkinatoimintoihin ja näihin perusasiakirjoihin. Ja sitten voimme työstää sitä pidemmälle, sillä muussa tapauksessa meille syntyy ongelmia siitä, että ne sanktiot, joita seuraa silloin, kun alijäämä syntyy, ovat sellaisia, että ne lisäävät vain köyhyyttä maassa. Ja sitähän me emme tietysti halua. Ja sitten kun puhutaan verotuksesta, olen edellisen puhujan kanssa aivan samaa mieltä. Grazie, stavo tenendo la traduzione. Eh, Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron komission edustaja Viktor Grankille. Yeah, thank you. Um, yeah, perhaps uh, niin ehkä vain kaksi huomautusta, jotka haluaisin mainita. Ensinnäkin ö, velat. Se on ö, tärkeä aihe jo, ja liiallisen, ö, liiallisten alijäämien menettely, se tulee ö, sitäkin tärkeämmäksi, kun puhumme rahoituksen vakaudesta. Ö, Ja sitten tämä, nämä laajemmat indikaattorit, jotka mainittiin täällä. Mielestäni on tärkeää varmistaa, että voimme keskittyä kaikista tärkeimpään aiheeseen, eli se, että vakaus- ja kasvusopimus tulee tehokas, ja se on ollut tähän mennessä juuri ongelmana. En tiedä, olisiko hyvä laajentaa indikaattoreja. Siinä olisi se riski, että nämä indikaattorit heikentyisivät sen sijaan, että niitä, niistä tulisi tehokkaampia. En tiedä, onko tämä vielä relevanttia, mutta tästä tulevasta menettelystä seuraavan äm, Rompoin asiantuntijaryhmän kokous on 27. syyskuuta ja, ja jo vir- epävirallisessa ECOFIN kokouksessa syyskuun lopulla voitaisiin keskustella tästä ja sitten Eurooppa-neuvosto voisi lokakuussa myös käsitellä tätä asiaa. Kiitos. Kiitos paljon. Nyt jälleen esittelijä. Hän voi pitää loppupuheenvuoron. Korra Kampus. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän kommenteistaan. Panin ne merkille. Erityisesti haluaisin kiittää siitä avoimuudesta ja myös siitä, että tuodaan kriittisiä huomioita esiin. Tässä oli muutama kohta. Mutta meillä on mielestäni paljon neuvottelu pelivaraa. En usko, että työllisyyttä saataisiin jättää kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa huomiotta. Tässä sanottiin, että työttömyys on riippumaton muuten, mutta se kyllä vaikuttaa muihin muuttujiin. Samoin sanottiin, että Euroopalla täytyisi olla sosiaaliset kasvot, ja tätä emme saa nykytilanteessa unohtaa. Samoin on tärkeää, että elpymistä on jo ollut, mutta meidän täytyy pitää kiinni tästä Euroopan sosiaalisesta puolesta. Ja sitten tämä velkavirasto. Olemme avoimia myös muille toimintamahdollisuuksille – Tämä aihe on tietenkin hieman tekninen ja monimutkainen. Tässä vastuuvaliokuntana on Ekon valiokunta. Se käsittelee näitä vaihtoehtoja. Mutta oma kantani voisi suurin piirtein sopia yhteen kollega Juvanin kannan kanssa. Sitten verojen yhtenäistäminen. No, en usko, että tästä kannattaisi nyt lähteä keskustelemaan. Tämä on hieman ideologinen asia. Tähän liittyy retoriikkaa tai ei unionin tulevaisuudesta. Mutta meidän täytyy realistisesti katsoa sisämarkkinoita. Tarvitsemme sellaisia mekanismeja, jotka helpottavat sisämarkkinoiden toimintaa. Meillä on erilaisia verotilanteita unionissa ja tämä aiheuttaa esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Ja sitten sähköinen kauppa. Meidän täytyy lähteä tässä toimiin, jos haluamme saada tuloksia aikaan. Tässä oikeastaan kaikki. Nyt haluaisin vielä lämpimästi kiittää kaikista pohdinnoista, joita täällä kuultiin. Meillä on nyt vielä hieman aikaa. ja tapaan varmasti vielä varjo esitteli, että katsomme kuinka pääsemme sitten konsensukseen. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa, että huomenna kello 12 on tarkistuksen jättämisen määräaika, niin tarkistuksia tar- tarkastellaan 7, äh, 39. ja täysistuntoon tämä tulee lokakuussa. Nyt päätän kokouksen. Ja muistutan vielä, että valiokuntamme seuraava kokous on 29. syyskuuta, se on keskiviikko, alkaen kello 9 aamulla. Kiitoksia kaikille ja hyvää illanjatkoa.